Ja, liebe Kolleginnen und Hyvät kollegat, hyvät naiset herrat. Liebe Kolleginnen. Hyvät kollegat. Haluaisin avata kokouksen talousarvion valvontavaliokunnassa. Mehän olemme tehneet sen ehdotuksen, että, että tänään emme äänestäisi lausunnosta Ekon valiokunnalle, vaan siirrämme sen huomiseen, jos se teille sopii. Niin tänään äänestetään pelkästään mietinnöstä, joka koskee parannettua vastuuvapausmenettelyä. Näin on nyt sitten päätetty. Nyt ehdotan, että testaamme koneellista äänestystä. Avaan tästä testiäänestyksen. Teillä on äänestyskorttinne mukananne, joten äänestys voidaan aloittaa. Testiäänestys alkaa. Mine is not working, eh? Okay, now, okay, yeah. For the test vote, has uh, everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet tässä testauksessa? Äänestys päättyy. Okei. Okay. Then we can uh, start. Sitten voidaan aloittaa. Kohta yksi, tarkistus viisi. Kohta kohdalta ensimmäinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole selkeä. Tarkistus yhdeksän tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty, Sori tästä. Tarkistus 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Raukeaa. 13 raukeaa. Sitten 14 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 15. Hyväksytty. Tarkistus 16. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Ensimmäinen osa tarkistetaan. Tarkistuksesta 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selkeä. Tarkistetaan 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koko mietintö. Koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Kiitoksia äänestyksestä. Onnittelut esittelijälle. No, thank you very much uh, for everybody who worked on it. Kiitos kaikille asiaan myötävaikuttaneille, erityisesti sihteeristölle suuresta avusta. Kiitos. Ja, dear colleagues, liebe... Hyvät kollegat, tervetuloa komission jäsen Shemeta. Olette usein vierailulla valiokunnassamme. Tänään on kyseessä vastuuvapausmenettely. Hyvät kollegat, mennään esityksestä eteenpäin. Ja seuraavaksi puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle ja pyydän että tilintarkastustuomioistuimen puolelta alustetaan tätä kohtaa budjetista. Rova Kaljulaita, olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvä puheenjohtaja, jäsenet, komissaari Shemeta. Viimeaikaisten kuulemisten aikana kollegat ovat jo briefanneetkin teitä 2012 vuosittaista kertomuksesta EU-budjetin eri aloilta. Ja tänä päivänä minä kerron teille sitten luvusta yksi tässä kertomuksessa ja käytän tilaisuutta hyväkseni pohtiakseni sitten vaikutuksia tulevaisuuteen siihen, miten EU-varoja tulevalla kaudella käytetään. Mitä sitten on muuttunut vuoteen 2011 mennessä? Monella tavalla kokonaiskuva on samanlainen kuin viisi vuonna, viime vuonna. Ja sitä on kuvailtu tarkastuslausumassa entiseen tapaan. Tarkastuslausumassa annetaan lausunto tileistä ja kolme lausuntoa transaktioiden asianmukaisuudesta ja siinä erotellaan asiakokonaisuudet toisistaan äh, aihealueittain. Tavoitteena on vetää tilanne yhteen, mutta erottaa myöskin järkevällä tavalla EU-varainhallinnon äh, eri alueet toisistaan. Kuudetta kertaa peräkkäin tänä vuonna tilit saivat puhtaat paperit tuomioistuimelta, ja tämä jää usein huomaamatta. Kuitenkin on tärkeää, että komissio jatkaa selkeiden ja ymmärrettävien tilien laatimista kansainvälisten kirjanpitostandardien mukaisesti. Mitä tulee äh, toimien sääntöjen mukaisuuteen, niin tuomioistuin tänäkin vuonna totesi, että tulo- ja sitoumustoimet olivat äh, sellaisia, että niissä ei ollut asiavirheitä, ei olennaisia virheitä. Ja tämä positiivinen lausunto tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden arvioiden perusteella komissio laskee ja kerää jäsenvaltioiden maksut asianmukaisella tavalla. Positiivinen lausunto sitoumuspuolella on tärkeää, koska se osoittaa, että komissio ei ole eh, ylittänyt budjetin rajoja silloin, kun se on maksulupauksiaan tehnyt. Maksutapahtumat toisaalta ovat edelleen sellaisia, että niissä on olennaisia virheitä. Tuomioistuin arvelee, että todennäköisin kuluihin liittyvä maksuvirhe 2012 vuodella on 4,8 prosenttia ja se on 0,9 prosenttia korkeampi kuin viimevuotinen 3,9 prosenttia. Tuomioistuin on todennut korostanut ykkösluvussaan, että yksi kolmas osa tältä vuodelta johtuu otanta lähestymistavan virheistä. Vuonna 2012 tuomioistuin on parantanut otanta lähestymistapaansa. Kaikki transaktiot tutkitaan nykyisin siten, että kun EU äh, jäsenvaltiot on e, esittänyt kuluvaatimuksensa ja komissio on hyväksynyt nämä vaatimukset, niin ne on perusteltu EU-budjetista. Ja tämä on loogista siten, että monivuotisesti kerätään sitten e, otannat koko populaatiosta. Voidaan nähdä, että vuonna 2012 arvioitu e, virhe yhteisen hallinnoinnin osalta oli 5,3 prosenttia, joka verrata, verrataan sitten 4,3 prosenttiin, joka oli muilla osioilla tämä virhetaso. 2012 tulokset osoittavat, että ero, eh, virhe ei rajoitu tiettyihin budjetin osiin. Tuomioistuin arvioi, että kaikilla operatiivisilla kulualoilla virhetaso kasvoi. Ja pääsyy on entisenlainen. Julkiset hankinnat ovat suurin syypää tähän ja lisäksi siihen liittyvät sellaiset projektit ja maatalouskulujen epäasianmukaiset kuluvaatimukset. Ja tässä, tästä olen maininnut viime vuosina useaan kertaan, nimittäin jäsenvaltiot eivät käytä tämänhetkisiä valvontajärjestelmiä täysimääräisesti, koska vaikka nämä virheet komissiossa huomattaisiin tai jäsenvaltioissa, niin jotakin muuta jää silti vielä ilmoittamatta. 2014-2020 ohjelma kaudella tuli esiin muutoksia verrattuna aikaisempaan kauteen, kun komissio siirtyi automaattisiin nettokorjauksiin, nettooikaisuihin. Olette tässä valiokunnassa vakuuttaneet, että komissio tarjoaa selvennyksiä silloin, kun näitä korjauksia tehdään. Ja tässä oletetaan, että uudet määräykset johtavat suurempiin netto-oikaisuihin ja tämä johtaa jäsenvaltioiden viranomaisten muuttuneeseen käytökseen. Kun nämä määräykset tulevat käyttöön, niin silloin virhe riskitaso tai virhetaso vähenee, mutta tämä kuitenkin riippuu vielä monista tekijöistä. Ei ole mahdollista ennalta arvioida tapahtuvia muutoksia ilman, että tiedetään kuinka nämä määräykset pannaan täytäntöön käytännössä. Kuitenkin suuresti riippuu komission ja muiden EU-elinten kyvystä saada kiinni ja huomata vakavat puutteet näiden korjauksien tekemisessä. Tuomioistuin ja komission määrävät rahoituskorjaukset ovat tässä merkittävässä asemassa. Viimeaikaisissa kirjallisissa huomatuksissaan komissio on todennut, että, komis, että tuomioistuin ei ole ottanut huomioon näitä rahoituskorjauksia, jotka ovat 3,7 miljardin luokkaa vuonna 2012, ja niitä pitäisi verrata 2012 4 prosentin äh, virheriskitason, jonka tuomioistuin arvioi. On tärkeää todeta, että 20, 20 prosenttia 2012 korjauksista kohesioalalla liittyvät 2000-2006 ohjelmajaksoon, jolloin tuomioistuin totesi paljon korkeammat virhetasot kuin aikaisemmin. Ja nämä korjaustasot 2000-2006 kauteen liittyen ovat hyvin korkeat, mutta niillä ei ole minkäänlaista suhdetta 2012 vuoden riskitasoon. Jotkut rahoituskorjauksista sovelletaan sellaisiin asioihin, jotka eivät liity tuomioistuimen huomioimiin seikkoihin, taikka ne eivät ole kvantifioitavissa. Tuomioistuin ottaa huomioon rahoituskorjaukset, jotka komissio on saattanut alulle, mutta vain sellaiset, jotka ovat johtaneet projekti- tai hankekulujen yksityiskohtaisiin korjauksiin tai takaisinmaksuihin vuoden aikana, ja nämä ovat itse asiassa lisänneet 2012 vuoden virhetasoa. Onko eh, sitten tämä korjaus vaikuttanut projektitasolla eh, lukuihin riippuu paljon siitä, mihin, minkälaisiin toimenpiteisiin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Toisaalta vaikuttaa siltä, että tuomioistuimen kanta näissä asioissa voi vaikuttaa myöskin jäsenvaltioiden toimintaan. Me näemme, että silloin kun olemme, huomanna, huom, olemme huomanneet, että kun me olemme torjuneet tällaisen nettokönttäsummakorjaukset äh, ilman äh, lisäkorjauksia projektitasolla vuodelle 2012, niin olemme saaneet positiivista muutosta aikaan vuodelle 2013. Komissio osoittaa, olettaa myöskin, että rahoituskorjaukset per jäsenvaltio voivat olla sellainen luotettava indikaattori, jolla voidaan arvioida jäsenvaltion virhetasoa. Komissio on huomauttanut, että kolme jäsenvaltiota valtiota on vastuussa noin 80 prosentista kokonaisriskitasosta. Tuomioistuimen tulokset kuitenkin osoittavat, että kyseessä on laajempikin jäsenvaltioiden joukko. se, että keskitytään vain kolmeen jäsenvaltioon viime ohjelmakaudella ei anna luultavasti oikeaa kuvaa asiasta. Ja lopuksi haluaisin sitten vielä viitata, kuinka eu julkisten rahojen käyttöön kohdistuu yhä enemmän painetta. Vuonna 2012 komissio ei pystynyt suorittamaan kaikkia maksujaan. Ja kuten tiedätte, tämän hetkinen EUn budjetti sisältää yhä enemmän avoimeksi maksamattomaksi jääneitä sitoumuksia. Ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että komissiolla on realistinen käsitys vastuistaan. Ehkä olisi hyödyllistä, että komissio julkaisisi jonkinlaisen keskipitkän aikavälin kassavirtaennusteen, jotta saataisiin aikaan rahoituksen hoidon kestävyyttä. Haluaisin kiittää tästä rakentavasta yhteistyöstä vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn aikana ja kiitän teitä myöskin tässä valiokunnassa jatkuvasta tuestanne, jota olette antaneet meidän työssämme. Kiitoksia. Kiitos Kaljulaite tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta. Ja nyt komission jäsen Shemeta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja, hyvä esittelijä, kunnianarvoisat äh, valiokunnan jäsenet ja myöskin kunnianarvoisat tilintarkastustoimiston jäsenet. Tämä kuuleminen järjestetään sen jälkeen, kun olette kuulleet äh, muita komission jäseniä, äh, joiden heidän alansa kuuluvien politiikan aloja on rahoituksellisesti paljon tuettu. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus esiteltiin teille marraskuussa viime vuonna ja sen jälkeen olen tehnyt tiivistä yhteistyötä tämän valiokunnan jäsenten kanssa. Yhdessä me olemme identifioineet pääasialliset ongelmakohdat. Vastuuvapaus voi auttaa kaikkia toimijoita, mukaan lukien jäsenvaltioita, keskittymään takaamaan moitteeton varainhoito EUn talousarviossa tällä uudella ohjelmointikaudella. Uusi ohjelmointikausi tarkoittaa uusia sääntöjä, välineitä ja prosesseja, joiden tarkoituksena on entisestään vähentää virhetasoja ja saada aikaan sitä odotettua lisäarvoa läpinäkyvällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan vuosikertomuksesta. Olen iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt Euroopan unionin tilit kuudennen kerran peräkkäin. Ja tilintarkastuksen loppulausumassa sanotaan, että kaikki EUn tulot, sitoumukset ja hallinnolliset kulut ovat virheistä vapaita. Komissio on iloinen suosituksista ja sitoutuu täytäntöönpanemaan ne, jotta tuloksellisesti puututaan identifioituihin ongelmiin. Me olemme hiljattain myöskin ilmaisseet arvostuksemme sille tavalla, jolla komissio hoitaa suosituksia, aivan erityisesti mitä tulee tilintastuomioistuimen erityiskertomuksiin. Komissio sisäisen tarkastuksen seurantokomiteassa on sopinut herra Otbon kanssa, että toimia valvotaan tarkemmin komission palveluyksiköiltä ja myöskin helpotetaan palautteen antamista tilintarkastustuomioistuimelle tehdyistä toimenpiteistä. Aivan erityisesti palveluyksiköitä puudetaan julkistamaan niiden toimintasuunnitelmat sellaisessa muodossa, että ne ovat tilintarkastustuomioistuimen käytettävissä, jotta ne voivat kommentoida näiden toimien riittävyyttä. Yhteisen kielen käyttö ja suositusten luokittelu, sitä tullaan myöskin harkitsemaan. Kuitenkin suositusten täytäntöönpanosta huolimatta olen huolestunut siitä, että maksujen kohdalla virhetaso kasvoi 3,9 vuonna 2009 4, 2011 4,8 vuonna 2012. Kuten tiedät, kolmannes tästä lisäyksestä liittyy tilintarkastustuomioistuimen uuteen otantamenettelyyn suorissa menoissa. Lisäksi kiinteämääräiset oikaisut Eh, joita komissio vaatii ennen kuin jäsenvaltiot lähettävät maksun pyyntönsä. Jos ne olisi otettu huomioon, niin vuoden 2012 virhetaso olisi linjassa aikaisempien vuosien virhetasojen kanssa. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että jälleen kerran meidän täytyy keskittyä jaettuun hallintoon. Komissio on puuttunut virheiden lähteisiin jäsenvaltioiden kanssa ja se tulee keskittymään äh, riskialttiimpiin ohjelmiin ja tehottomampiin, äh, tehottomimpiin kansallisiin viranomaisiin. Jotta voidaan hoitaa monimutkaisia hallintorakenteita, tai riittämätöntä ohjausta edunsaajille. Kohesiopolitiikassa komissio on järjestänyt temaattisia tilintarkastuksia vuonna 2013. Ne ovat mahdollistaneet sen, että on identifioitu tiettyjä toimia, joihin kansallisten viranomaisten kanssa tulisi ryhtyä esimerkiksi hallinnolliseen järjestelmään liittyen tai siihen, että tarvitaan kohdennettua koulutusta edunsaajille tai kansallisille valvojille. Lisäksi komissio aktiivisesti kannustaa jäsenvaltioita käyttämään yksinkertaistettuja kustannusvaihtoehtoja. Me olemme identifioineet emme löytäneet mitään virhetasoja 26 prosentissa sosiaalirahaston maksuissa silloin, kun niissä käytettiin näitä yksinkertaistuksia. Aluepolitiikassa vuoden 2013 loppuun mennessä DG Regio on todennut, että me olemme käsitelleet 47 eh, eri viranomaisen tilejä ja nämä kattavat 96 prosenttia näistä rahastojen varoista ja 91 prosentissa tulos oli positiivinen. Muissa tapauksissa maksatuksia on keskeytetty ja heikkouksiin on puututtu. On hyvä painottaa sitä, että kaksi kolmasosaa keskeytyksistä vuonna 2013 perustuivat kansallisiin eh, tilin tarkastusraportoihin. Maataloudessa esimerkiksi tukeen oikeuttamattomat projektit tai se, että julkisen hankinnan säännöistä ei ole pidetty kiinni, niihin on puututtu konkreettisilla toimilla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltioiden on ollut pakko raportoida toimista, joihin on ryhty, ryhdytty. Tämä on johtanut konkreettisiin toimiin paikan päällä. Esimerkiksi tietyt tukiohjelmat on peruttu, valvontamenettelyihin on tehty muutoksia tai edunsaajille on toimitettu enemmän tietoa. Komissio tekee yhteistyötä ja se avustaa jäsenvaltioita, mutta se ei sokeasti nojaa heidän toimiinsa koska järjestelmäperusteisessa tilintarkastuksessa on ollut enemmän toimintaa. Komissiosta on tullut tietoisempi kansallisten tarkastusten heikkouksista ja vahvuuksista. Komissio laatii todistusaineiston perustuvia riskitaulukoita joka ohjelmalle ja tätä taulukkoa päivitetään säännöllisesti tilintarkastusten perusteella – tai tilintarkastusviranomaisten valvontaraporttien kautta tai vuosikertomuksen kautta. Riskitaulukkoja käytetään silloin, kun laaditaan EPM-muistiota ja tilintarkastusohjelmia silloin, kun on tarkastus kohdistaa katseet riskialttiimpiin ohjelmiin. Tämä metodologia mahdollistaa komissiolle ei ainoastaan sen, että se voi kohdentaa voimavarojaan tehokkaammalla tavalla, se mahdollistaa myös komissiolle sen, että se voi identifioida jokaisen jäsenvaltion ja alueen riskiprofiilin niiden suorituskyvyn mukaan. Silloin kun suorituskyky on hyvä, jäsenvaltiot ja alueet, niihin kohdistetaan vähemmän tilintarkastuksia, kun taas toisiin kohdennetaan enemmän tarkistuksia. Korkeampi riskiprofiili myöskin laukaisee ennaltaehkäisevät ja korjaavat toimet. Heti kun on todistusaineistoa huomattavista heikkouksista jäsenvaltioiden hallinta- ja valvontajärjestelmissä ja komissio keskeyttää maksut. Vuonna 2012 keskeytyksissä oli kyse 5 miljardista eurossa eurosta alue-, kohesio-, sosiaali- ja kalatalousrahastoissa. Vuonna 2011 sama summa oli 2,6 miljardia. Silloin kun virheitä tapahtuu, niin komission on pakko ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja kuten hiljattaisessa julkilausumassa sanoimme, äh, talousoikaisut ja äh, takaisinperinnät, niiden määrä on kasvanut huomattavasti vuonna 2012 4,4 miljardia ja tätä voidaan verrata 1,8 miljardia vuonna 2011. Vuosina 2009-2012 korjaavat toimenpiteet äh, kattoivat noin 2 prosenttia kaikista maksuista. Vaikkakaan vuotuista virhetasoa ei voida verrata monivuotisen korjausmekanismin tuloksiin, me olemme kuitenkin sitä mieltä, että nämä virhetasot, joita tilintarkastustuomioistuin on identifioinut, niitä ei voida pitää ainoana indikaattorina, kun arvioidaan komission toimintaa silloin, kun puhutaan jäsenvaltioiden kanssa yhdessä hallinnoidusta ohjelmista. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että komissio on vastuussa EUn taloudellisten intressien valvomisesta, niin kansallisten veronmaksajien äh, intressien valvominen kuuluu jäsenvaltioille. Kunnianarvoisat jäsenet, komissio on parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että uuden, ohje- uuden rahoituskauden alkua täytyy käyttää hyväksi, jotta vahvistetaan komission valvontaroolia ja käytetään uutta ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien mm, pakkia hyväksi. Komissio on hyvin nopeasti reagoinut kirjeeseen, jonka lähetitte marraskuussa puheenjohtaja Barrosolle – se hyväksyi 13. joulukuuta 2013 julkilausuman nettorahoitusoikaisuista. Maataloudessa jäsenvaltiot tulevat menettämään varoja koheesiopolitiikassa, jos tilintarkastustuomioistuin huomaa puutteita, sellaisia, jotka kansallisten viranomaisten olisi tullut huomata. Nettorahoitusoikaisujärjestelmä tulee olemaan automaattinen ja systemaattinen. Sitä sovelletaan ilman ähm, harkintaa ja äh, sitä sovelletaan hyvin läpinäkyvällä ja objektiivisella tavalla. Yhteisessä maatalouspolitiikassa tätä jo käytetään. Esimerkiksi äh, maaseudun kehitys äh, tarkastusmatka Suomeen toukokuussa 2011 totesi, että valvontajärjestelmä oli kokonaisuudessaan hyväksyttävä – mutta siellä kuitenkin poikkeuksellisissa olosuhteissa tehdyt ostot, niitä ei ollut, oltu riittävästi määritelty. Lisätarkistuksissa löydettiin yksittäisiä virheitä, joiden yhteismäärä oli 1 miljoona euroa, ja tämä Suomi tulee palauttamaan EU-talousarvioon maaliskuussa 2014. Tämä on yksi niistä 147 maatalouteen liittyvästä rahoitusoikaisusta, joista komissio teki päätöksen vuonna 2013, joiden yhteissumma on 1,1 miljardi euroa. Olen esittelen kanssa samaa mieltä siitä, että nettorahoitusoikaisut ovat viimeinen käytettävä keino. Niiden tarkoituksena on suojella EUn talousarviota ja niillä voidaan myöskin vaikuttaa niihin jäsenvaltioiden, joiden toiminnassa olisi parantamisen varaa. Täten olen sitä mieltä, että jäsenvaltiot on saatava ottamaan vastuuta asioita äh, hallintojulkaisussaan, joita siis kansalliset hallintoviranomaiset antavat. Ja tämä on lupaava askel. Hallintojulkilausuma, siinä sanotaan, onko tieto luotettavaa, kattavaa, onko maksu, kulut, ovatko kulut laillisia ja asianmukaisia, mitä ongelmia tuli esille ja mihin toimenpiteisiin kansalliset viranomaiset ryhtyivät. Ja niistä laaditaan myöskin riippumaton tilintarkastuslausunto komissio on Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, mikä lisäarvo kansallisilla tasolla annettavilla kansallisilla ilmoituksilla on. Niitä voidaan käyttää EU-varantojen hallinnoinnissa. Toimielinten välinen työryhmä, jonka komissio on perustanut ja joka sai inspiraationsa Jan Mullerin toimista, se on ryhtynyt toimeen. Ensimmäiset kaksi kokousta olivat hyödyllisiä ja sieltä saatiin suosituksia ja myöskin malli vapaaehtoiselle kansalliselle ilmoitukselle. Sen tulisi äh, olla todellisuutta ihan pian. Lisäksi komissio on ottanut huomioon uuden tulospuitteiston, jotta saataisiin enemmän lisäarvoa kansalaisille ja yrityksille. Sieltä löytyy erityisiä tavoitteita, tulosindikaattoreita, jotka on määritelty uudessa MFFssä. Lisäksi komission vuos, vuotuisessa raporttiprosessissa kiinnitetään aivan erityistä huomiota valvontaan ja edistyksen raportointiin. Käytetään virstanpylväitä ja puolivälin tarkistuksia. Ja jos tarve niin vaatii, niin ohjelmiin ehdotetaan myöskin mukautuksia. Kunnianarvoiset jäsenet, nyt kun sääntöjä on yksinkertaistettu ja meillä on jaetun hallinnon alla uusia, uudelleen, uusi järjestelmä, me tulemme keskittymään tuloksellisiin ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin välineisiin. Komission etujen mukaista on pitää kiinni siitä, että EUn talousarviota toteutetaan moitteettomasti ja nämä, näillä uusilla välineillä pikkuhiljaa ryhdytään saamaan tuloksia. Vastuuvapausbudjetti vuodelle 2012 on täten paras mahdollisuus edistää tuloksellista ja äh, oikea-aikaista uuden puitteiston täytäntöönpanoa ja me tulemme jatkossakin tekemään tiivistä yhteistyötä esittelijän ja äh, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenten kanssa, jotta me kehitämme riittävää lähestymistapaa tälle uudelle ohjelmointikaudelle. Kiitokset huomioon. Thank you very much, Mr. Commissioner Shemita. Kiitos komission Schemeta. Esittelijä saa seuraavaksi puheenvuoron. Markus Piiperhän vastaa tänä vuonna vastuuvapaudesta. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Rauva Kaljulaita tilintarkastustuomioistuimesta, kiitos komission jäsen alustuksesta. Meillähän on koko joukko perustoja, joille me todellakin rakennamme arvionne. Tietysti tilinkäväistuomioistuimen raportti. Myöskin Gairin kos, koskettama mietintö EUn talousarvion suojelusta, hyvin tärkeä perusta työllemme. Ja nyt uusi perusta meille, komission ilmoitus rahoitusoikaisuista. Haluaisin nimenomaan tästä kiittää, että että tässä ovat varjoesittelijätkin lähteneet aloitteellisesti mukaan ja näin olemme saaneet aika hyvän perustan keskusteluille. Haluaisin keskittyä muutamaan kohtaan, jotta näitä kolme asiakirjaa voidaan yleisellä tasolla arvioida. Ensinnäkin keskustelu virheasteesta, jota aina käydään. Siitä vain sellainen huomio, minkä komission jäsenkin sanoi tänään, että 3,2 prosenttia pitäisi olla tavoite. En ymmärrä sitä ollenkaan. Ensinnäkin, koska suurin osa tästä summastahan ei virtaa takaisin EU-budjettiin, vaan se käytetään jäsenvaltiossa uudelleen. Ja toinen argumenttihan on se, että vain yksi prosessi rahoitusoikaisun toimenpiteistä ovat, että niillä on nettovaikutuksia, eli se ei oikein sovi. Ja sitten kolmas argumentti, keppihevonen, että rahoitusoikaisut eivät tietysti liity kunkin talousvuoden, kunkin tilikauden vastuuvapauteen jos ajatellaan vuotta 2012 rahoitusoikaus on sitten vuosilta 2000-2006, niin sitten tietysti vuonna tulisi positiivinen virheaste. Eli tämä argumentaatio ei todellakaan sovinnut tähän asiaan. Eli siinä mielessä meillä on fakta se, että kolmas vuosi peräkkäin on ollut kasvua ja se on virheasteessa se kovin negatiivinen suunta. Sitten käsittelisin konkreettisesti nettorahoitusoikaisuja. Sehän on uutena asiana meillä tässä esillä. Ja siitä täytyy sanoa, että jotkut alat ovat uusia ja innovatiivisia tältä osin. Tietysti siinä vaaditaan myös sitä, tai nämä ovat vaadittavia asioita toisaalta, koska Komissiohan tietää, Barroso on itse henkilökohtaisesti sitoutunut siihen, että saadaan positiivinen tarkastuslausuma. Se ei ole nyt vielä toiminut. Siinä mielessä komission pyrkimykset ovat sitäkin tärkeämmät. Se mikä on erityisen hyvää on, että tämä välinen nettorahoitus oikaisut. Etteivät selkeät käyttösäännöt, ymmärrettävät sellaiset, mutta nämä selkeät ymmärrettävät säännöt ja sääntelyt eivät ole sitä, mitä me olemme vaatineet automaattiseksi menettelyksi. Tässä on vielä monia asioita mukana, joita puuttuu meidän mielestämme. Maatalouspolitiikassa kaikki on entisellään, mitä tulee nyt rahoitusoikaisuihin. Ja myöskin tämä kunnianhimoinen suunnitelma, kun haluttiin koko homma rajoittaa kahteen vuoteen, niin siinä on ristiriidassa sisäinen tavoitena sen komissiossa, että kaikki sovittelumenettelyt, muut, muut menettelyt, ne rajoitetaan 600 päivään. Ei sitä komissiossa koskaan pyritä pitämään kiinni, eli jos sisäinen tavoitteen asettelu komissiossa – on jo näin suurpiirteistä, niin sitten me emme odota täällä menettelyjen tiukentamista, vaan pelkäämme sitä, että kaikki pysyy entisellään maaseutupolitiikassa, maatalouspolitiikassa. Sitten kohesion alaa, alaa haluaisin käsitellä. Siellä on nyt itse asiassa suurimmat muutokset havaittavissa – Se, mikä meitä ei ollenkaan miellytä, on se, että kun jäsenvaltiot, siis 15.2. mennessähän täytyy olla kaikki asiakirjat lähetettyinä budjettiin. Jos siellä löytyy jäsenvaltiossa virheitä, niin nämä hankkeet, jotka ovat itse menneet sellaisiksi, jossa on virheitä, niin ne voivat sitten korvata ne rajattomasti. Eli jäsenvaltion täytyy, jäsenvaltiolla täytyy olla riittävästi hankkeita, ja tässäkään ei ole annettu rajaa. Ja tämä todellakin johtaa siihen, että, on, että budjettivaroja joudutaan jäädyttämään vuosikausiksi ja näin tässä haaskataan budjettivaroja. Eli hankkeiden korvaamiselle täytyy olla jonkunlainen raja, aikaraja. Ja mitä me emme myöskään ymmärrä, ovat nämä suorat tarkastukset. Mitä komissio itse asiassa tekee ennen 15. helmikuuta suorissa tarkistuksissa jäsenvaltioissa? Emme ymmärrä lukuja, emmekä ymmärrä myöskään tätä tarkastusten tiheyttä. Sen me ymmärrämme, että 15. helmikuuta jälkeen teette, sitten kun asiakirjat ovat lähetetty. Ja tämä riskiperusteinen lähestymistapa, mistä puhuitte. Sitä mekin haluaisimme. Mutta ydinkysymys on, sehän on tämä. Tai ydin toteamus. 50-60 prosenttia ovat jäsenvaltiot itse. Se on niiden osuus, eli niiden täytyy huomata virheet itse. Mutta komissio luottaa täysin kansallisten tarkastusviranomaisten ilmoituksiin ja asiakirjoihin. Ja sitten alkaa se menettely, joka ehkä jo, johtaa jossain vaiheessa nettorahoitusoikaisuun. Ydinkysymys on minulle, että miksi ei ole suoraa primäärivalvontaa tilastoihin perustuvaa jäsenvaltioissa ilman, että kansalliset tarkastusviranomaiset otettaisiin mukaan omina tilastoineen. Eli suoria kysymyksiä loppuedunsaajille – komissioviranomaisten puolelta ja keskitetysti näihin mustiin lampaisiin näissä, jotka ovat siis rakenne- ja maatalouspolitiikkaa. Ja että tämä varustetaan tällaisella automaatismilla. Mitä enemmän on tullut ongelmia esille maassa, niin sitä enemmän suoria tarkastuksia sinne, ilman että kansalliset tarkastusviranomaiset siinä mukana. Tätä me itse asiassa myös olemme teiltä odottaneet. Ja uskon, vaikka on näin paljon hyviä ehdotuksia tehty nettorahoitusoikaisusta, mutta edelleen, niin se on enemmän tai vähemmän komission harkintavallassa todellakin käyttää tätä välinettä. Yhden kohdan otan vielä esille, siis 15. helmikuuta jälkeen, jos te huomaatte jotain, saatte selville. Miten menettelytapa teillä toimii, Ilmeisesti se on kaikki enemmän tai vähemmän sattumanvaraista. Sinne haluamme enemmän avoimuutta ja läpinäkyvyyttä mukaan. Mutta sitten se, että vain jos on kyse vakavista suurista summista, siis tämä iskulause, vakavat ja suuret määrät. Mikä tällainen vakava puute on? Täytyy jonkunlainen rahamääräinen kynnys olla määriteltynä ainakin. Tässä on vielä muitakin porsaareikiä mukana jäsenvaltioilla. 15. helmikuuta jälkeen voi vielä jälkikäteen ilmoittaa. Eli ennen kuin komissio tekee itse tutkimuksensa, niin vielä 15. helmikuuta jälkeen jäsenvaltio voi vielä jälkikäteen ilmoittaa näiden hankkeiden korvaamisesta ja että tämä hankkeiden korvaaminen toisilla onnistuu. Tämäkin on porsaareikä. Jos ajatellaan tätä menettelyä, jonka kuvasitte oikein hyvin, kansallisten tarkastusraporttien perusteella. Niin itse asiassa kaikki se, mitä se pitäisi suoraan valvoa, ja sitten sen seurauksena, mitä sieltä voi se tulla esille, niin siellä on niin paljon porsareikä jäsenvaltioille mukana. Että sitten loppujen lopuksi pelkään, että tämä väline, nettorahoitusoikaisut, sitten vaikuttaa ehkä yhteen tai kahteen prosenttiin hankkeista jos me otamme tämän perusteeksi, mikä te kuvailette, yhteenvetona vielä. Tämä menettely perustuen kansallisiin tarkastuskertomuksiin on hyvä, mutta mitä me haluaisimme lisäksi tähän on suora valvonta näissä jäsenvaltioissa, joissa on ongelmia, riippumatta siitä menettelystä, minkä tässä kuvasitte. Ja sitten automatismi mukaan, joka liittyy näihin nyt rahoitusoikeuksiin rahamäärässä suuruusjärjestyksessä. Niin, tämä nyt valitettavasti on kovin monimutkainen ongelma, kollega Deutsch. On jo tuolla vähän elehtinyt, että puhun, puhun tässä jo liikaa, liian pitkään, joten haluan tässä kiittää nyt yhteistyöstä ja julkona ajatellaan delegoituja säädöksiä. Me tietysti kaikki odotamme, että siinäkin saataisiin aikaan joitakin parannuksia. Kiitoksia. tisztelettel köszöntöm mindannyiukat eh, kedves eh, képviselőtársaim tisztelt vendégeink hyvät kollegat hyvät Vérát. kiitämme esittelijä Markus Piipperiä nyt odotamme sitten kysymyksiä valiokunnan jäseniltä ensinnä Ingeborg Kressle Kiitos, ei olisi ollut mitään vastaan, jos komissio olisi vastannut heti kollega Piipperille. Mutta nyt sitten kerätään kysymyksiä yhteen. Komission jäsen keskittyisin yhteen osaan vastuualueessanne, joka koskee vähemmän öö, vastuuvapautta kuin Olafia. Siis nyt täällä on syytöksiä ja komissio on, tai tuomioita ja komissio suuttaa tuliolkaisesti niihin. Ja miten äh, ajatellaan näitä puhelu, puhelukeskustelujen kuuntelemisia, mikä on niiden lainmukaisuus? Tähän olemme pyytäneet selvitystä, se on myös äh, kysymys lomakkeessa. Sama pätee myös EU-kansallisia vastaan suuntautuvien toimien lainmukaisuus. Nyt esimerkiksi Maltalla oikeusistuimessa on keskusteltu, että Olafin pääjohtaja on estänyt sen, että tavallinen kansalainen olisi tullut todistajaksi oikeuskäsittelyyn. On ollut usea, useita tapauksia hallinnollisissa epäkohdissa, jotka koskevat oikeusasiamiestä. Jos ei itse tehdä mitään, niin sitten pitäisi ainakin muille sallia se, että jotain tehdään. Mutta nyt katsoo, miten kauan on kestänyt ennen kuin kansallinen belgialainen tuomari on saanut kysymyksensä edes vastauksen. Nimittäin kolme Olafin virkamiestä, että saadaan sieltä tietoja komissiolta niin täytyy kysyä, että mikä tässä on selvitystahto itse asiassa. Ja kysymys oikeastaan, että miksi on kestänyt niin kauan, ennen kuin näihin kysymyksiin on vastattu. Olen muuten luottavainen siihen, että kun tulee uusi parlamentti, niin se kyllä sitten pystyy perustamaan tutkintavaliokunnan. Siitä olen luottavainen, että silloin tulee totuus päivänvaloon. Mutta se, että niin luottavainen sitten, tekevätkö tuomarit sitten lopulta todellakin tehtävänsä. Mutta sitten, että miksi ummistatte silmänne, erityisesti näiltä sisäisiltä ongelmilta Olafissa. Meillä oli äh, tärkeä arviointi, ja kun 28 prosenttia sisäisessä tutkimuksessa ilmoittavat, tämä on kyllä dramaattista, että ongelmia on, niin se, mutta se mikä minä huolestuttaa, että 63 prosenttia ovat saaneet uuden tehtävän siellä Olafin työntekijöistä, kun on nämä uudistus ja sitten kun suuri osa äh, johtajista ilmoittaa, että uusi henkilökunta ei ole ollenkaan soveltava tehtäviinsä, joita heidän nyt pitäisi tehdä, niin sitten täytyy kyllä kaikki herätyskellot soida tästä tehokkuudesta. Odottaisin, että tilintarkastustuomioistuin tekee erityiskertomuksen, päivittää aiempaansa reformin vaikutuksesta. Mutta se, mikä minua huolestuttaa, on se, on tämä rauhallisuus, jolla komissio suhtautuu näihin vakaviin asioihin, vakaviin kertomuksiin. Sitten täällä on ohjeistusta näiden väärinkäytösten käsittelystä. Vastaus ei ole siihen kattavaa. Se, mikä mielestäni on kovin ongelmallista, on tämä syvä rauhallisuus, jolla käsittelette näitä kaikkia ongelmia. Ja, Dank, äh, Kiitoksia, Rova Gressle. Seuraavaksi Jens Kaija. Danke, Präsident. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiirehtiä tässä esittelimme avuksi ensinnäkin. Hänen muotoilemansa kohdat ovat sellaisia, joista minäkin olen samaa mieltä. Yksi poikkeus. Kollega Piperin sille ottama kohta, niin haluaisin siitä jatkaa, kun puhutaan selkeydestä ja läpinäkyvyydestä että mitkä ovat syyt virheasteeseen budjetin toteuttamisessa ja miten niitä saadaan pienemmäksi. On yksi kohta, jossa näen tämän asian eri tavalla, nämä nettorahoitusoikaisut. Meillä kaikillahan on se ongelma keskenämme, että jäsenvaltiot ovat se ensimmäinen rintama, jossa varainkäytön asianmukaisuutta täytyy puolustaa. myöskin komission jäsen on painottanut täysistunnossa sitä, että ilman yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa virheasteen pienentämisessä ei päästä eteenpäin. Ja mitä tulee sitten näihin eh, nettorajoituksiin, ne voivat olla syötti. Niitä täytyy työstää yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja keppiä ja porkkanaa, stick karot niin kuin sanotaan englanniksi, niin täytyy tällaista strategiaa kehittää. Tässä ne oikeastaan voivat auttaa, että sanotaan, että saatte rahat pitää vain sitten, kun löydätte virheet itse. Tietysti rajoittamatta Täytyy olla hankkeet siihen, mutta mehän haluamme, että rahaa virtaa sinne ja haluamme, että rahalla saavutetaan poliittisia tavoitteita. Ja siinä mielessä tietysti täytyy olla hyvissä välissä jäsenvaltioiden kanssa ja niiden kanssa hyvässä yhteistyössä, jos, jos halutaan jos halutaan hankkeet, jotka ovat tukikelpoisia. Mutta sitten jos tilintarkastustuomioistuin löytää virheitä, jos komissio löytää virheitä, sitten täytyy tulla keppikäyttöön. Sanotaan, että okei, ilmeisesti että pystyy itse löytämään näitä virheitä, niin sitten peritään nämä rahat takaisin. Ja tietysti vielä hienompi olisi, mutta varanhoitoasetukseen täytyy siinä vähän sitten pureutua, jos tämä raha ei virtaisi takaisin jäsenvaltioon varainhoitovuoden lopuksi, vaan että se jäisi eu budjetissa tietysti vakavissa tapauksissa, niin voisi olla myös hyviä ajatuksia keskenämme siitä, että mitä sillä rahalla voitaisiin tehdä. Siis tämä suhde tukivarojen siirrettävyys jäsenvaltioihin, se olisi kannuste jäsenvaltioille siihen, että ne parantavat paikan päällä omaa valvontaansa, koska sitten uhkana täytyy olla se. Niin Shakissa sanotaan tällä tavalla, että jos te ette löydä virheitä, vaan joku muu, vaikka EU-virkamies, niin sitten raha on pois. Ja toinen kannuste voisi olla se, että, nimet, että sanoettaisiin, että se, missä me komission olemme vakuuttuneita siitä, että valvonta toimii riittävästi, niin sitten me voimme vastaavista valvonnasta luopua, koska meidän luottamuksemme on to- riittävä. Eli käännän piiperin argumentin toisinpäin. Eli siellä, missä meillä on sellainen tunne, että voimme luottaa jäsenvaltioihin, nimittäin silloin kun valvonta on osoittanut, että jäsenvaltiot toimivat puhtaasti ja oikein. Silloin valvontaa sitä voidaan pienentää. Ja sitten tietysti siellä täytyy tarkastusta nostaa, missä nähdään, että tässä on kovin huono virhe, ja Siellä täytyy olla valvontoja useammin. Tämä on jo aika lähellä teidän ideaanne, että käsitellään asiaa maakohtaisesti, jäsenvaltiokohtaisesti. Uskon, että jos tähän suuntaan mentäisiin ja keskusteltaisiin, niin voi päästä eteenpäin rakentavalla tavalla. Yksi kysymys vielä komission jäsenelle joka tulee esille näistä vastauksista kysymyksiin. 53c-kohdassa sanotte meille, että periaatteessa on vain kuusi maata, joilla ei ole mitään varaumia, reservations, en muista edes saksalaista sanaa tähän, ei ole yleisvaraumia, general reservations, jos puhutaan alv hän perustuvista omista varoista. Tietysti voi, voit esittää sen kirjallisesti, mitkä kuusi maata nämä sitten ovat. Mehän olemme kaikki naming and shaming-menettelyn ystäviä tässä valiokunnassa ja asettaa häpeään, nimet ja asettaa häpeään, niin haluaisimme todellakin tietää. Ja haluaisimme tietysti, että omia varoja hoidetaan moitteettomasti ja siinä tietysti olisi esimerkit hyväksi. Mutta kysymys on se, että mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä omistavarausta, jotka perustuvat ALV muissa jäsenvaltioissa. Voidaanko tehdä johtopäätöksiä näistä kuudesta jäsenvaltiosta, jotka voitaisiin sitten soveltaa myös näihin mu- muihin kuin näihin kuuteen jäsenvaltioon? Kiitos Jens Kaja ja sitten Jan Mulder. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minulla on kysymys tilintarkastustuomioistuimelle, mutta komissio voi myöskin kommentoida tätä. Virhetaso on korkeampi tällä kertaa sen takia, että virhetaso lasketaan eri tavalla tällä hetkellä. Se on ehkä ihan hyvä oikeutus, mutta jos näin tapahtuu joka vuosi, niin ei se ole kovin johdonmukainen lähestymistapa. Eli mitä me voimme odottaa tulevilta vuosilta? Käytetäänkö samaa järjestelmää vai onko jonkinlainen toinen laskentamalli tulollaan? Sitten toinen kysymys liittyy rahoitusoikaisuihin vuoden aikana. Niissä kuulemisissa, joita olemme järjestäneet, on aina todettu, että virhetaso on korkeampi, mutta jos tilintarkastustuomioistuin olisi ottanut komission pakottamat rahoitusoikaisut huomioon vuoden aikana, niin virhetaso olisi alhaisempi. No, minun mielestäni näyttää ihan loogiselta, että jos virhe todetaan ja se korjataan, niin se otettaisiin sitten huomioon. Jos olen asian oikein ymmärtänyt, niin tilintarkastustuomioistuin on asiasta eri mieltä, erityisesti kansainvälisten sääntöjen takia. Eli voisiko tuomioistuin kommentoida, ja ehkä komissiokin voisi tätä kommentoida. Ja sitten vielä viimeiseksi olen kiitollinen komission ponnisteluista sen suhteen, että kansalliset, kansallisten viranomaisten yhteistyö on tärkeää, jotta tätä yhteisiä EU-varojen hallinnointeja parannetaan. Mutta tämä on kuitenkin riippuvainen hallinnollisesta lausumasta. Milloin komissio luulee, että me saisimme jonkinlaisen vakiomallin näille hallintolausumille? Kiitos. Vielen äh, Jan Mulder. Kiitos Jan Mulder. Ja sitten Marta Andreasen seuraavana, olkaa hyvä. Mikrofoni. The micro is not working. Mik- eh, There is a lot of argument. Paljon keskustellaan siitä, kuinka virhetaso lasketaan ja kuin, minkälainen vaikutus rahoitusoikaisuilla on. Näyttää nyt siltä selostamanne valossa, että rahoitusoikaisusta on tullut varsinainen yleisratkaisu niihin ongelmiin, joita liittyy varojen käyttöön EU:ssa. Ihan ensin haluaisin selvennystä molemmilta teiltä ja tilintarkastustuomioistuimilta seuraaviin asioihin. Nimittäin näytätte sanoneen, että 2012 vuoden rahoitusoikaisuja ei käytetty tai ei otettu pois niistä virhetasolaskelmista, mutta sitten taas Kaljuland totesi päinvastoin. Haluaisin selvennystä tähän. Toinen kysymykseni koskee sitä, että jos tämä kuluvaatimusten siirto on rehellinen vastaus veronmaksajien rahojen käyttöön, niin, niin miten te sen selitätte? Nimittäin pyydätte jäsenvaltiota laatimaan uuden kuluvaatimuksen, jotta se voisi välttää maksettujen varojen palauttamisen. Ja sitten rahoitusoikaisuihin liittyen vielä kysyisin sitä, että kun varoja maksetaan eri virastoille, eikä aina suinkaan keskushallinnolle kyseessä maassa, mutta kuitenkin nettorahoitusoikaisu ja kiinteämääräinen oikaisu pyydetään keskushallinnolta, siis hallitukselta. Oletteko tietoisia, että monissa tapauksissa, joskaan ei kaikissa, tämä raha kerätään, siis peritään loppukäyttäjältä. Ja jos näin on, niin silloinhan veronmaksaja maksaa rahat kahteen kertaan. Eli yleisesti ottaen minä näen, että tässä on kyseessä sellainen lähestymistapa, joka ei ole ennaltaehkäisevä, jolla ennaltaehkäistäisiin EU-varojen epäasianmukaista käyttöä. Ja kysyisin teiltä, minkälaisia toimenpiteitä ehdottaisitte, jolla voitaisiin ennaltaehkäistä EU-varojen väärinkäyttöä tai huonoa käyttöä. Kiitos Rova Andreasen jäsenistä vielä Rova Otis, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario, miembro del Tribunal de Cuentas. Eh, a mí no me ha... Kiitos. Yksi asia ei tullut ihan selväksi ja siitä syystä esitän suoria kysymyksiä. Olin ymmärtävinäni, että herra Piperin kirjeessä, joka osoitettiin herra Barrosolle, niin tulisi jonkinlainen muutos nettorahoitusoikaisuihin, mutta haluaisin tietää, onko todella näin. Milloin uusi menettely tulisi voimaan ja mitä se käytännössä tarkoittaisi, jos voisitte selittää nämä? Ja, Dank. Kiitos. Sigmund Spalti siis vielä, olkaa hyvä. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, e, gerbiamas komisijos nary. Mano trumpas toks būtų pastebėjimas, kad Kiitoksia puhemies ja arvoisa komission jäsen. Aivan lyhyt huomautus täältä minun puoleltani. Vuosien ajan olemme jo keskustelleet siitä, että otettaisiin käyttöön uusia järjestelmiä ja edelleen kuitenkin on olemassa puutteita tänä päivänäkin näissä järjestelmissä. Ettekö ole sitä mieltä, että olisi hyödyllistä – sopia että siitä, että pääasia, johon toimintamme pitäisi perustua, on nimenomaan riskitaso, anteeksi virhetaso, mutta sen jälkeen pitäisi keskittyä myöskin takaisinperinnän tasoon, eli kuinka paljon varoja tai maksuja peritään takaisin jäsenvaltioilta EUn talousarvioon. Tällä tavalla meillä olisi tällainen kaksinkertainen valvontajärjestelmä yhtäältä komission puolelta, mutta myöskin poliittiselta tasolta, kun ajatellaan sitä, miten jäsenvaltiot EU-varoja käyttävät. Kiitos. Niin kiitos. Nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä. Katso vähän kelloakin. Ollaan vielä aikataulussa, mutta sitä täytyy pitää nyt sitten kiinnikin, koska on niin äh, täysi esityslista. Ehdotan sen, että seuraavaksi vastaatte kysymyksiin komissio sen ja sitten antaisin lopuksi vielä puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimille. Olkaa hyvä komissio jäsen. Well, I, I will try to... Pyrin vastaamaan systemaattisesti, koska jotkut kysymykset olivat luonteeltaan samanlaisia. Aivan ensimmäiseksi haluaisin puuttua näihin takaisinperintöihin ja oikaisuihin, joista Piper ja sen ja muut esittivät kysymyksiä. Tässä haluaisin olla harvinaisen selkeä sanainen. Me emme pyydä tilintarkastustuomioistuimelta netto rahoitusoikaisuja ja takaisinperintöä suhteessa virhetasoihin, joita identifioitiin jonakin tiettynä vuotena mutta meidän mielestämme on hyvin tärkeää ottaa huomioon se, että valvonta komission puitteissa. Ne ovat luonteeltaan monivuotisia. Toisin sanoen ne eivät kohdistu yhteen tiettyyn vuoteen, vaan kyseessä on valvontojen ketju, on ennaltaehkäiseviä toimia, maksuja keskeytetään, jos jäsenvaltiot eivät ota käyttöön systemaattisia järjestelmiä oikealla tavalla ja rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät, ne ovat viimeinen linkki tässä ketjussa. Ja tämä itse asiassa selittää sen, miksi meidän mielestämme olisi hyvä ottaa huomioon valvontojen monivuotinen luonne. Ja kun herra Piper sanoo, että okei, okay, Suurin osa rahoitusoikaisuista ja takaisinperinnöistä vuonna 2012 ne liittyvät vuosiin 2000-2006. Kyllä, monet noista oikaisuista tehtiin vuoden 2000-2006 talousarvioihin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että järjestelmä toimii ja on hyvin todennäköistä, että virheet, joita vuonna 2012 tehtiin, ne tullaan tulevaisuudessa korjaamaan, oikaisemaan nimenomaan valvontojen monivuotisen luonteen takia. Ja tästä syystä meidän mielestämme tämä valvontojen luonne on hyvä ottaa huomioon. Minun on sanottava, että tilintarkastustuomioistuin on jo siirtynyt monivuotiseen metodologian suuntaan, koska se ei ennakkomaksuihin kohdistanut tilintarkastusta, vaan se suoritti tilintarkastuksen ennakkomaksujen selvitysvaiheessa – ja tämä on monivuotista toimintaa. Yleensähän me suoritamme ennakkomaksun yhtenä vuonna ja sitten se selvitetään jonakin toisena vuonna. Ja suoran hallinnon alalla tai ulkopolitiikassa ennakkomaksujen selvitys tapahtuu hyvin myöhäisessä vaiheessa tätä maksuketjua. Eli meidän argumenttimme on ja pyydämme teiltä sitä, että todellakin otettaisiin tämä seikka huomioon. Sitten Andreasenin konkreettinen kysymys siis, että tuomioistuin sanoo, että se otetaan huomioon. Minä sanon, että ei oteta huomioon, niin varmaankin tilintarkastustuomioistuin vastaa tähän, mutta pointti tässä on se, että tilintarkastustuomioistuin ottaa rahoitusoikaiset huomioon – sellaiset, jotka tehtiin kyseisenä vuonna tilintarkastuksen vuonna ja jotka sitten lopullisen edunsaajan tasolla korjattiin. Eli lopullisen edunsaajan maksuihin on tehty oikaisuja ja ne otetaan huomioon. Mutta tässä ei kyse ole kovinkaan suuresta summasta ja on hyvin tärkeää painottaa sitä, että komissiolla ei ole pääsyä eikä oikeutta kerätä varoja lopullisilta edunsaajilta, vaan jäsenvaltioiden tehtävänä on hoitaa tämä. Meidän tehtävämme on suojella EUn talousarviota. Eli jos tehdään oikaisu, niin silloin me olemme suojelleet EUn talousarviota. Jos jäsenvaltiot tekevät omatoimisesti korjauksia ja perivät varoja takaisin lopullisilta edunsaajilta, niin silloin se suojelee omakin talousarviotonsa. Mutta jos jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tavoitteet on saavutettu ohjelmassa, eikä ole tarvetta takaisin perintään lopullisilta edunsaajilta, niin silloin tämä on jäsenvaltioiden politiikkojen päätös. Heidän täytyy tehdä päätös siitä, että nämä rahat jätetään lopullisten edunsaajien käyttöön ja silloin se rahoitetaan kansallisesta talousarviosta. Näin tämä järjestelmä toimii ja tästä syystä me olemme sitä mieltä, että komission rooli on suojella EUn talousarviota. Ja me teemme sen hyvin intensiivisellä tavalla. Sen näkee siitä, että rahoitusoikaisujen ja takaisinperintöjen määrä on kasvanut komission taholla. Sitten esitettiin kysymys siitä, että kun me teemme oikaisuja, niin jäsenvaltioilla on oikeus korvata huonot projektit uusilla projekteilla. No, me emme pidä tästä lähestymistavasta, mutta näin tämänhetkisessä lainsäädännössä sanotaan. Lainsäädäntö on hyväksytty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Me perussopimusten valvojina meidän täytyy kunnioittaa olemassa olevia sääntöjä, sääntöjä jotka on hyväksytty yhteislainsäätäjien toimesta. Eli tässä lyhyesti vastaus, joka liittyi oikaisujärjestelmään ja takaisinperintäjärjestelmään. Sitten nettirahoitusoikaisut. Haluaisin ensimmäiseksi kiittää herra Piiperi hänen yksityiskohtaisista kommenteistaan liittyen äh, tiedonvaihtoon ja ajatuksiin siitä, miten rahoitusoikaisuja tulisi suorittaa esimerkiksi kohesiopolitiikassa – Poliittisesta näkökulmasta sanottuna haluaisin painottaa sitä, että komissiossa me haluamme käyttää välinettä mahdollisuuksien rajoissa mahdollisimman paljon, kuitenkin pitäen kiinni lainsäädännöstä. Yhteislainsäätäjät näissä asioissa määritellään hyvin tiukasti – silloin, kun puhutaan nettorahoitusoikaisusta ja esimerkiksi huomattavan puutteen määritelmä löytyy lainsäädännöstä. Tietenkin meidän täytyy mahdollisimman selkeästi laatia nämä määritelmät, mutta me emme voi mennä pidemmälle kuin määritelmät, jotka löytyvät lainsäädännöstä. Toisin sanoen tällä hetkellä me harjoitamme toimielinten välistä konsultointia delegoitujen säätösten puitteissa ja tietenkin te parlamenttina teillä on mahdollisuus kertoa oma mielipiteenne. Mutta olen täysin samaa mieltä siitä kansanne, että tästä prosessista tulisi tehdä niin automaattinen kuin mahdollista. Mutta meidän on kunnioitettava olemassa olevia sääntöjä – jotka löytyvät lainsäädännöstä. Lainsäädännössä sanotaan esimerkiksi hyvin selvästi, että jos tilintarkastus tehtiin varainhoitovuoden aikana komission toimesta, niin silloin me emme voi tehdä nettorahoitusoikaisua. Mutta me voimme tehdä oikaisun jos kaikkien tilintarkastusten ja jäsenvaltioiden, asia, jäsenvaltioiden toimittamien asiakirjojen saamisen jälkeen me suoritamme tilintarkastuksen ja toteamme, että, että siellä on tapahtunut jotakin. Esimerkiksi järjestelmässä on ollut vikaa tai on tehty virheitä. Silloin me voimme pakottaa nettorahoitusoikaisuun. Näin lainsäädäntö sanoo. Ja jälleen kerran minä ja kollegamme, jotka vastaamme tästä asiasta, niin me olemme valmiita määrittelemään delegoidussa säädöksissä nettorahoitusoikaisut ihan siellä lainsäädännön reuna-alueilla, mutta pyytäisin teiltä ymmärtämystä sen suhteen, että me emme voi mennä tämän pidemmälle, me emme voi delegoidussa säädöksissä ryhtyä lakia rikkomaan tätä haluaisin painottaa. Ja kuten sanoin, niin mm, tällä hetkellä me työstämme toimielinten välillä delegoituja säädöksiä ja odotamme, että ne hyväksytään helmikuussa. Eli itse asiassa ensi kuussa. Sitten Olafin liittyen Rova Gressle esitti tästä kysymyksen. Ensinnäkin eh, minun täytyy tehdä selväksi se, ja me olemme tämän vastauksissamme selvittäneet. Olaf ei ole koskaan nauhoittanut eh, yksityishenkilöiden puhelinkeskusteluja. Yhdessä poikkeustapauksessa Olaf äh, avusti henkilöä tällaisessa nauhoituksessa, mutta meidän asianajajimme mukaan tämä toiminta sille löytyi perusteet lainsäädännöstä, Olafin lainsäädännöstä, ja tämä kirjallisesta vastauksesta käy hyvin selväksi. Ehkäpä voisin käsitellä tätä, tämän asian poliittista ulottuvuutta. Tehän tiedätte erittäin hyvin, että viime vuonna, kun tehtiin EPPOsta ehdotus, niin me julkistimme julkilausuman, jossa ehdotimme toimme esille uusia ajatuksia mm, proseduraalisista takuista, eh, henkilöiden suostumuksen saamisesta ja tällä hetkellä me työstämme vaikutusarviointia liittyen näihin eri vaihtoehtoihin, jos otettaisiin, eh, uudistettaisiin proseduraalisia oikeuksia tai silloin kun on kysymys siitä, että että esimerkiksi toimielinten virkamiehiin kohdistaan toimia. Tämä työ on käynnissä ja minun uskoakseni tämän ehdotuksen myötä, jonka me tuomme esille maaliskuussa, niin tämän yhteydessä voimme keskustella siitä, miten me voimme paremmin suojella kyseenomaisia henkilöitä ja kaikki ja näissä tutkintaprosesseissa mukana olevia henkilöitä. Sitten henkilöstöasiat. Ensinnäkin minun mielestäni on erittäin hyvä, että Olaf on laatinut henkilöstökatsauksen ja on saanut palautetta henkilöstöltä liittyen henkilöstöhallintoon ja muihin asioihin. Ja tämä henkilöstökatsaus, sitä tullaan käyttämään henkilöstöhallintostrategian laatimisessa Olafin sisällä. Me olemme keskustelleet hyvin yksityiskohtaisesti vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Siellä oli tiettyjä toistuvia kaavoja ja minun mielestäni tämä tieto palvelee meitä oikein hyvin, kun me valmistelemme kattavan henkilöstöhallintostrategian Olafille. Olaf on sitoutunut siihen, että se käy vuoropuhelua kaikkien henkilöstöhallintotasojensa kanssa. Ja näiden dialogien perusteella laaditaan uusi henkilöstöhallintostrategia ja uskoakseni sitä sitten ryhdytään täytäntöönpanemaan myöhemmässä vaiheessa. Sitten herra Gaierin kysymys ALV-perusteisista omista varoista. En nyt muista näitä jäsenvaltioita, eli toimitan ne teille kirjallisesti. Siis ne jäsenvaltiot, joiden kohdalla varaumia on tehty. vastauksessani vastasin myöskin epäsuorasti Jan Mulderin kysymykseen – jossa oli kysymys virhetasoista. ja myöskin hallintolausumista ja mallista hallintolausumille. No, tästä käydään neuvotteluja toimielinten välillä, palveluyksiköiden välillä, eli maksimissaan pari viikon päästä voimme esitellä tämän mallin teille ja myöskin sille työryhmälle, joka työstää kansallisen ilmoituksen asiaa. Niin, uskoakseni olen nyt vastauksessani kattanut myöskin ne kysymykset, joita herra Balchitis ja Jaroa Vilalla esitti. Eli jos teillä on lisäkysymyksiä, niin olen kyllä valmis niihin vastaamaan. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Teitte hyvin selväksi sen, että komissio toimii oikeusperustalta rahoitusoikeudusuissa, mutta haluaisin vain mainita, että meidän valiokunnallamme on kovin tärkeää, että käytös muuttuu edunsaajien keskuudessa siinä mielessä, miten jäsenvaltiot maksavat rahaa väärinkäyttäville edunsaajille. Jos tätä muutosta ei ole käyttäytymisessä, niin me kontvaliokuntana vaadimme seurauksia, seuraamuksia niille, jotka käyttävät väärin EU-varoja. Ihan tämän tehdäkseni selväksi. Ja tietysti teidän täytyy toimia oikeusperustalta, mutta ehkä voimme rohkaista teitä viemään tätä viestiä eteenpäin, jos puhutte jäsenvaltioidenkin kanssa. Niin, en nyt halua aloittaa toista kysymyskierrosta, mutta jos kysymyksiä vielä on, niin muistuttaisin vain aikataulusta. Ja haluaisin antaa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle. Vai Rova Gressille. ihan haluatte reagoida? Saattaa olla parempi näin. Rova olkaa hyvä. Pahoittelen, mutta esitin kolme kysymystä, kahteen vastattiin. Tai kolmas kysymys, miksi kesti niin kauan? Ennen kuin Van Espen belgialainen tuomari pystyy kutsumaan pakeille nämä kolme Olaf-henkilöä. Se kesti melkein vuoden. Miksi se kesti melkein vuoden? ennen kuin tämä juttu oli selvitetty. Myöskin tämän talon puheenjohtaja tarvitsi yli kolme kuukautta, jotta tämä kutsu meni eteenpäin meille Van Espeniltä minulle mukaan lukien. Siis tämä tutkintotuomari Belgiassa hän yrittää tuoda valoa pimeyteen, ja, mutta ilmeisesti täällä on kollektiivinen anamneesi eu toimielimeltä Minua kyllä nyt sitten kiinnostaisi, miksi näin on. Niin, kiitoksia tästä henkilöstöselvityksestä. Minä olen ihan samaa mieltä, on tärkeää, että se on tehty, mutta niitä on kaksi. Tämä, jota siteerasin tehtiin vasta sitten, kun tämä ensimmäinen oli HR-osastolta käytössä. Pyytäisin sitä, että tämä henkilöstöosaston henkilöstöselvitystä saataisiin käyttöön, ei Olafin itsensä tekemään, vaan se ensimmäinen, johon tämä toinen sitten reagoi. Vielen Dank anamnesi. Kiitos. Anamnesi vai, vai amnesia, eli, eli, eli siis armahdus. An, niin. Niin muistimenetys vai armahdus? Uh, uh, to answer this uh, concrete question. Niin, vastatakseni tähän konkreettiseen kysymykseen ensinnäkin, niin siinä ei mennyt vuotta, vaan kuusi kuukautta, että saatiin vastattua tähän kysymykseen. Ja valitettavasti tässä tapahtui hallinnollinen virhe, kun asiakirjoja käsiteltiin Olafissa. Ja saamieni tietojen mukaan, joita säännöllisesti Olafilta saan, siellä on tällä hetkellä täysi yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa käynnissä tämän niin sanotun Dalik-tapauksen suhteen, enkä ole saanut oikeusviranomaisilta minkäänlaisia valituksia tai muistutuksia asiaan liittyen. Eli tästä nimenomaisesta tilanteesta voin sanoa, että kyseessä oli valitettavasti hallinnollinen virhe, joka tapahtui asiakirjojen käsittelyssä. Ja, die Parlamentsgeschichte. Parlamentin jutun tunnette ne ovat nämä sattumia, joita tapahtuu. No sitten tilintarkastustuomioistuin saa puheenvuoron. Thank you, Chairman, for the... Kiitoksia puhe, puheenjohtaja, että saan vastata ensinnäkin Mylderille. Me emme muuttaneet laskentatapaamme. Meillä on budjettialueet pääbudjettialueet, jotka on aina sisällytetty laskentatapamme, mutta koska komission kirjanpitojärjestelmä sallii samanlaisen lähestymistapan suoraan hallintoihin, niin me olemme harmonisoineet lähestymistapamme ja tällä tavalla voimme varmistaa komission, tai jos komissio ei olisi itse virtaviivaistanut lähestymistapaa, emme olisi pystyneet tähän. Ja sitten tulevaisuuden varalta odotan mielenkiintoisia uusia näkymiä kohesioalalla Piipersiin vietäten Mylderille, Andersenille ja Piiperille hieman sanoisin, että he olivat hukassa, kun he totesivat, että virhetaso olisi ollut linjassa viime vuoden kanssa, jos kiinteämääräiset oikaisut olisi otettu tuomioistuimessa huomioon. No, täytyy sanoa, että komission laskenta on meille edelleen mysteeri. Jos otetaan 2012 vuoden hypoteettinen korjaus huomioon, niin näemme, että 0,8 prosentin ero siinä kuitenkin tulee. Ja tietysti jonkinlainen virhemarginaali on meidän puolellamme kuitenkin, mutta 0,8 prosenttia siinä on välissä. Ja meillä on 0,1 prosentti virhe, virhemarginaalia meidän puolellamme. Se, mitä tuomioistuin ottaa huomioon ja mitä ei ota huomioon, niin tässä väitettiin, että me otamme huomioon vain hanketason korvaukset. No tämä on totta. Luvussa yksi tässä, tästä on esimerkki vuodelta, vuodelta 2012. Mutta aikaisemmin kun jäsenvaltio oli huomannut, että se on tehnyt virheellisen kuluvaatimuksen, niin sillä on mahdollisuus esittää se uudelleen, äh, tai vetää se pois. Ja jos se vedetään pois, niin tuomioistuin ei tietenkään siinä vaiheessa sano, että silloin äh, ei toimenpiteisiin tarvitse ryhtyä, koska tietenkin tämä tämä otetaan huomioon myöskin virhetaso laskennassa. Mutta jos jos taas kuluvaatimus on tehty ja siitä on maksettu maksut, niin jäsenvaltion täytyy tehdä uusi kuluvaatimus, jolla voidaan sitten oikaista tämä tapahtunut virhe, niin silloin tuonne kokonaispopulaatioon jää virhe, ja silloin tuomioistuin ei tätä korjausta ota huomioon. Tuomio katsoo, että perussopimus toteaa, että rahat täytyy käyttää lainmukaisesti ja asianmukaisesti niin, että EUn budjettia suojataan asianmukaisesti, mutta budjetin suojaaminen on paljon kapeampi käsite. Kuten totesin, vuonna 2013 me näemme, että takaisinperintää on tapahtunut, mutta 2012 tapahtui vain kiinteämääräisiä oikaisuja. EUn budjettia täytyy suojata, se on meidän prioriteetimme. Ja kun täällä viitattiin käytännön ja käyttäytymisen muuttumiseen ja sen tarpeeseen, niin mielestäni on tärkeää huomauttaa, että meidän toimemme johtavat juuri siihen. Komissaari Shemeta analysoi puheessaan, että tällä ohjelmakaudella maksujen keskeytykset ovat olleet tärkein työkalu joilla jäsenvaltiot ovat ryhtyneet käyttämään varoja asianmukaisemmin. Se on aivan selkeästi vahvin, luultavasti vahvin, vahvin työkalu tämänhetkisessä työkalupakissa. Uskon tähän vahvasti. Lupasin, että, että käsittelisin teoreettisesti tätä asiaa seuraavalla ohjelmointikaudella, koska Mulder sitä pyysi. Ja tässä viitataan 15 kahdetta määräaikaan, johon mennessä jäsenvaltioiden täytyy havaita ja korjata virheet. Piper selosti jo joitakin kysymyksiä, joita tähän asiaan liittyy, mutta täytyy todeta myös, että tuomioistuin tarkastaa tilit vuoden lopulla, lopulla eli 15.2. tuomioistuin on saanut suurimman osan tarkastustyöstään päätökseen tuolta vuodelta ja se tarkoittaa sitä, että kaikki virheet, jotka olemme havainneet, menevät sinne laatikkoon, josta jäsenvaltiot voivat niitä lähteä sitten korjaamaan. Tuomioistuin ei halua olla ilkeä ja sanoa, että emme halua, että te käyttäisitte liikaa työtä virheiden korjaamiseksi, mutta ongelma on itse asiassa toinen. Eli N plus yksi vuonna tuomioistuin ei suorita samanlaista tarkaa tarkastusta kuin se suorittaa vuoden aikana. Eli silloin jää pimentoon se, kuinka paljon virheistä jää korjaamatta seuraavana vuonna. Komission sisäinen valvonta tietenkin toimii jatkuvasti, mutta tuomioistuimen tärkein tehtävä on taata perussopimuksen mukainen valvonta vuoden ja tarkistusvuoden lopussa. Ja sen takia keskustelemme taajaan ja täytyy taajaan keskustella työskentelyn tulevista suuntaviivoista. Kiitoksia. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kaljulait. Kiitos, Rova Kaljulait. Lopuksi saa puheenvuoron esitteli herra Piiper, olkaa hyvä. Vielen Dank, vielen Dank auch an die Kollegen für die... Kiitos, kiitos myös kollegoille mielenkiintoisesta keskustelusta ja hyvistä puheenvuoroista. Lopuksi vain kaksi asiaa haluaisin ottaa esille. Meitä edelleen häiritsee myöskin netto. Oikaisumenettelyssä ovat nämä monet porsaarajat, joita edelleen on jäsenvaltioille olemassa. Miten määrittelemme vakavan rikkeen? Se on hyvin äh, laaja käsite, epämääräinen, ja tässä komission täytyy, erityisesti kun ajatellaan verovarojen vastuullista käyttöä, niin täytyy siltä vaatia määritelmää. Sitten nämä ilmoitukset, jotka jäsenvaltio jättää 15.2. jälkeen, sekin meitä häiritsee vielä. Siinäkin on kaikki mahdollisuudet avoinna. Myöskin tässä voi olla sääntely, sääntö, joka on vähän tiukempi. Kolmas viimeinen kohta on se, että en millään muotoa ole vaatinut komissiota siihen, että pitää vetää, pitäisi periä takaisin loppukäyttäjiltä varoja. Se, mitä vaadimme, on valvontaa myöskin loppuedunsaajien piirissä, niin että ilman, että pitää pyytää lupaa siihen kansallisilta valvontaviranomaisilta. Eli suora pistokoe, riippumatta ihan muista valvontamenettelyistä. Suoria pistokokeita jäsenvaltioissa ja niissä ohjelmissa, joissa on ollut ongelmia aiemmin automationa se olisi meidän käsityksen mukaan hyvä asia. Kiitos. Ja, vielen Thank you. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen siitä, että paikalla ja keskustelusta. Ja jatkamme näin tähän malliin. Näitte, joihinkin vastauksiin jäsenet eivät olleet tyytyväisiä. Ehkä voitte miettiä näitä kysymyksiä ja antaa lisätietoa myöhemmin, mutta ennen kaikkea haluaisin kiittää teitä. Olette paikalla tänä aamuna keskustelemassa näistä ongelmista kanssamme. Kiitos. is indicated in the agenda. Yep. Is there in the meeting room. Thank you very much. Ähm, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, kun meillä on täysi esitystä, niin siinä mielessä ehdotan, että jatkamme heti seuraavaisen listan kohta otetaan käsittelyyn. Se on jätty kahteen osaan. Meillä on komission pääsihteeri täällä valiokunnassa vieraana Catherine Day. Tervetuloa talousarvien valvontavaliokuntaan. Tässä ehdotamme, että nyt käsittelemme vastuuvapauskysymyksiä ja sitten toisessa osassa käsittelemme kysymyksiä, jotka liittyvät Olafiin. Eli tilintarkastustuomioistuin saa puheenvuoron vastuuvapausmenettelystä. Herra Makurosa, tervetuloa valiokuntaan ja saatte heti puheenvuoron. Eh, thank you, Chairman. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät eh, talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet, hyvä komission pääsihteeri, hyvä esittelijä ja hyvää huomenta kaikille kappale yhdeksän vuosio, vuosikertomuksessa siellä puhutaan ähm, EUn muiden toimielinten tilanteesta. Kappale yhdeksän se pätee kaikkiin toimielimiin ja muihin toimielimiin kokonaisuudessaan. Tästä löytyy huomioita ja suosituksia, joita sovelletaan yksittäisiin virastoihin äh, Tämä on noin 7 prosenttia vuoden 2012 maksuista ja sieltä pääasiassa löytyy palkkoja, korvauksia, eläkkeitä. Sieltä löytyy myöskin kiinteistökustannukset, äh, sähkö, viestintä ja niin edelleen. Vuonna 2012 tilintarkastustyömistuin otti lähestymistavassaan kolme uutta parannusta. Ensimmäinen liittyy tarkastettuihin osioihin. Vuonna 2012 otanta, johon tarkastus suoritettiin, se koostui 152 toimesta. Vuonna 2012 näitä toimia oli 56. Ja tämä johtaa siihen, että meillä on laajempi pohja tarkastuslausuman laatimiselle. Toinen parannus liittyy harmonisointiin, lähestymistavan harmonisointiin eri politiikan alalla, aloilla. Vuonna 2012 vakavia julkisten hankintojen virheitä löydettiin. Ja kolmas ja viimeinen parannus, joka otettiin käyttöön vuonna 2012, se liittyy valvontajärjestelmiin. Tässä tilintarkastustuomioistuin syvällisesti tarkasteli kahta instituutiota vuodessa kiertoperiaatteella. Tässä keskityttiin julkisiin hankintoihin ja henkilöstöhallintoon. Vuonna 2012 tämä kohdistui neuvostoon ja parlamenttiin ja vuonna 2013 tullaan tarkastelemaan komission julkisen hankinnan menettelyjä ja täten tilintarkastustuomioistuin voi tästä raportoida tarkemmin vuosikertomuksessaan ja kommentoida niitä ongelmia, joita vuoden 2011 vuosikertomuksessa otettiin esille. Sitten mitä tulee johtopäätöksiin, aikaisempien vuosien takaan tapaan johtopäätös on positiivinen ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tilien taustalta löytyvät toimet olivat materiaalisesti asianmukaisia ja laillisia. Ja tilintarkastustuomioistuin totesi, että vain yksi 151 tapahtumasta oli virheellinen ja täten virhetaso on nolla prosenttia. Tuomioistuin myöskin veti sen johtopäätöksen, että toimielinten ja hallintokulujen valvontamenettelyt ovat linjassa varanhoitoasetuksen kanssa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, mitä komission tulee, tilintarkastustuomioistuin ei identifioinut valvontajärjestelmissä huomattavia heikkouksia, mutta sosiaalimaksujen hallinnoinnissa oli puutteita ja kuten aikaisempinakin vuosina ne johtuvat siitä, että henkilöstön henkilötietoja ei päivitetä. Esimerkiksi jos he saavat sosiaaliturvamaksuja kansallisesta järjestelmästä tai jos heidän henkilökohtainen tilanteensa on muuttunut. Tällä hetkellä käymme keskusteluja niiden osastojen kanssa, jotka hallinnoivat näitä maksuja. Pohdiskelemme sitä, minkälaisia järjestelmiä tulisi ottaa käyttöön ja mitä muutoksia tulisi tehdä, jotta tilintilastuomioistuimen suositukset otetaan huomioon ja me tulemme valvomaan näiden toimien täytäntöönpanoa. panoa. Olen käytettävissänne, jos haluatte täsmennyksiä tai esittää lisäkysymyksiä ja haluaisin kiittää teitä huomiosta. Yeah, thank you very much, Mr. Tome Mugugusa. Kiitoksia, herra Mugugusa. Sitten käännyn suoraan esittelijän puoleen. Annan hänelle puheenvuoron. Ei kun ensin Rova Day. Eli puheenvuoron saakin. Ensin Rova Day. Thank you very much, Chairman. Good morning. Kiitoksia paljon puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. On kovin mielenkiintoista kuulla täällä tilintarkastustuomioistuimen positiiviset sanat tästä vuoden toiminnasta. Haluaisin kiittää siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle tänään keskustelemaan tilintarkastustuomioistuimen 2012 vuoden vuosikertomuksesta. Ja minä voin nyt lyhyesti käsitellä sitä tässä, mitä komissio on tehnyt niillä toimialoilla, jotka tätä valiokuntaa kiinnostavat. Ja palataan näihin aamukeskusteluihin tässä. Ensinnäkin 318, eli arviointiraportti, artikla. Ja tässähän laadittiin puheenjohtajan toimista oma aloitemietintö ja tietenkin arvostamme kovasti tätä positiivista arviointia sen suhteen, kuten totesin, tämä tälle valikunnalle tätä työtä tehdään jatkuvasti ja joka vuosi emme siis pysäytä ponnistelujamme yhden vuoden jälkeen. Haluaisin nyt tässä mainita muutamia työstämiämme alueita. Ensinnäkin mielestäni on hyvin tärkeää artiklassa 318, että komissio on integroinut strategiseen suunnitteluun ja ohjelmointisykliin tämän artiklan. Tätähän te vaaditte. Ja pyysitte myöskin kertomuksen toimittamista aikaisemmin tänä vuonna vuosittaisesta komission pääjohtajien vuosiraportista saamiemme tietojen perusteella olemme, tulemme ryhmittelemään asiat budjettikohdittain, pääotsakkeittain. Ja mitä tulee uuteen monivuotiseen rahoituskehysohjelmaan, ohjelmiin, niin tässä annetaan jäsenvaltioille panna täytäntöön ohjelmat ensinnäkin. Ja sen jälkeen sitten täytäntöönpanon jälkeen vasta saamme tulokset, joista teille raportoimme. Suunnittelu ja raportointi suoriutumisesta on otettu huomioon raportointisyklissämme ja tämä on sekä tämän valiokunnan että tilintarkastustuomioistuimen toiveiden mukaista. Etenemme tässä asiassa niin nopeasti kuin mahdollista, jotta voisimme vahvistaa suoritusarviointiamme ja, ja raportointiamme. Ja sitten viime vuoden neuvoston ja parlamentin hyväksymien äh, lainsäädäntötoimien mukaisesti me tulemme kattamaan muun muassa äh, vaikutusarvioinnista, raportoinnin ja muutamia muita toivottuja toiminnan aloja. No sitten suoritusraportointiin äh, ja arviointiin tarkemmin olemme tyytyväisiä tuomioistuimen huomautuksiin hallinnointi suunnitelmiemme suhteen ja olemme iloisia tuomioistuimen korjauksista ja olemme saaneet tuomioistuimen huomatukset tiedoksemme. Ja katsomme, että tuomioistuimen raportti on hyvin hyödyllinen, jotta voimme kehittää toimintamme eri politiikan aloilla. Tietenkin olemme samaa mieltä siitä, että hallintojärjestelmän pitäisi mitata vuoden äh, varainkäytön tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Ja parlamentille sitten toteaisimme, että olemme suorituksen hallinnoinnissa hyödyntäneet parlamentin antuntoja. Sitten otamme käyttöön myöskin ennakko tavoitteiden asettelun, jotka muunamme sitten toimintasuunnitelmiksi ja aikanaan arvioimme ex poste eli jälkikäteen ja raportoimme sitten vuosikertomuksissamme. Jos tarkastelemme aikaisempia arviointeja ja tuomioistuimen arviointeja, niin pää huomio kiinnittyi siihen, että komissio kiinnittäisi tulevissa ohjelmakausissaan huomiota 2020 vuoteen asti jatkuvissa rahoituskehyksissä, eli helpompaa, helpotettua, virtaviivaistetumpaa hallinnointia, avoimempaa hallinnointia siinä toivottiin, ja tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen keskittymistä. Ja jotta saataisiin kulujen vaikuttavuus koko yhteiskunnan laajuisesti tehokkaammaksi. Me halusimme myöskin parempia säädöksiä suorituksen paremmaksi raportoimiseksi ja seuraamiseksi ja olemme vedonneet lukuisia kertoja parlamenttiin ja neuvostoon, jotta nämä kehityskulut pidettäisiin mielessä silloin, kun tehdään ehdotuksia sieltä päin me katsomme, että meillä on lukuisia uusia elementtejä käytössämme, jotta voimme tulevaisuuden haasteet kohdata, vaikkakaan ne eivät vielä täydellisiä ole nämä työkalumme. No sitten kiitämme komission pääjohtajien vuosiraporttia olemme vahvistaneet niitä toimissamme ja voin, voin huoma, huomauttaa, että esimerkiksi hallintosuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat ovat paremmin linjassa keskenään ja niitä on helpompi seurata käytetään esimerkiksi hallinnointisuunnitelmatemplaatteja, ja ne ovat pakollisia käyttää. Ja me järjestämme myöskin sisäisiä vertaisarviointeja, joilla arvioidaan hallinnointisuunnitelman tehokkuutta. Ja ne ovat tulevaisuudessa myöskin monitasoisia sillä tavalla, että käyttäjät voivat valita aina haluamansa tason sen perusteella, mikä heidän käyttötarkoituksensa on. Ja sitten nämä suoritusindikaattorit, otetaan nopeasti nähtävään selkeään paikkaan mukaan sinne kokonaisraportointiin. Ja vertaisarvioinnissa katetaan myöskin suoritusarviointi säännönmukaisesti. Olemme todenneet, että tästä on puhuttu aikaisemminkin ja tuomioistuin on tunnustanut sen, että täysimääräisesti suoritusarviointijärjestelmä saadaan täytäntöön vasta ö, ajan kanssa. Viime vuonna lainsäädäntö saatiin käyntiin ja tarvitaan vielä täydentävää lainsäädäntöä ja lisätyökaluja. Ja sitten aikanaan pystymme laatimaan parempia, vertailukelpoisimpia lukuja eu varojen hyödyllisestä käytöstä. Ja sitten vielä lainsäädännön yksinkertaistamisagendasta muutama sana. MFFn yhteydessä mainitsisin, että kuten tiedätte, komissio on laatinut lainsäädännön yksinkertaistamisagendasta tiedonannon. Ja siinä korostamme, kuinka tärkeää tämä yksinkertaistaminen no, ei, ei pelkästään EU-lainsäädännössä, vaan se pitäisi ottaa ohjenuoreksi myöskin jäsenvaltioissa yhteiseksi huolenaiheeksi. Eli pyrimme, pyrimme tätä selventämään entisestään. Olemme saaneet tämän pikän, pit, ison asiakirja-aineiston läpi yhteispäätösmenettelyssä. Meillä on tällainen tasapainotettu tuloskortti esimerkiksi käytössä. Ja näemme, että joissakin ohjelmissa päätöksen teko on raskautunut, mutta meidän täytyy tasapainottaa sitä tulevina vuosina ja meidän täytyy välttää budjetin täytäntöön panon liika spesifiointia meillä on huolenaiheita myöskin valiokunta tai komiteamenettely, menettelyn käytöstä hankkeiden kohdalla ja liian teknisten määräysten kohdalla, jotka, jotka jäykistävät budjetin joustavaa käyttömahdollisuutta. Mutta lähes kaikki MFF:n liittyvät lainsäädäntö toimet on saatu ö, hyvälle mallille. Ja kolmas ja viimeinen yksinkertaistamistuloskortti on ö, tulollaan ja siinä nähdään sitten ihan viime kädessä, mitä komissio ja neuvosto ovat saaneet aikaiseksi ja pystytään vertailemaan tietoja keskenään. Ja tässä oikeastaan nyt sitten tällainen historian katsaus. Tämä on tietysti relevanttia, kun ryhdymme suuntautumaan uuden MFFn täytäntöönpanoon ja jatkossakin tulemme tarkastelemaan kaikkia mahdollisia tilaisuuksia lainsäädännön ja toimintatapojemme yksinkertaistamiseen ja seuraamme kehitystä. Tässä on tietysti hyvin monenlaisia asioita, joita voitaisiin ottaa esille. Olen kiitollinen tästä tälle valikunnalle kaikesta sen tekemästä työstä ja kiitoksia. Mrs. Day for your... Kiitos Rova Day kertomuksestanne. Kiitos myös tuesta tälle suoritusperustaiselle lähestymistavalle, jonka haluamme nähdä tulevan käyttöön. Aloitan keskustelun valiokunnassa. Ensin puheenvuoro saa herra Pieper ja sitten Gressle. Ja, danke, Herr Vorsitzender, Frau Generalsekretär. Kiitos pääsihteeri, kiitos puheenjohtaja, kiitos alustuksesta. On jo vaikuttavaa kyllä, että mitä sisäisen hannillon alalla sisäisessä tarkastuksessa, mitä komissio on siinä jo työstänyt ja matkaa saattanut. Huomioon siitä, että joillakin aloilla voi tulla monimutkaisemmiksi. Pidän kyllä peukkuja, että pystytte yleisnäkemyksen tästä silti saamaan ja pitämään yllä. Kyse on ensisijassa ra- rahoituksesta, varojen käytöstä, verovarojen käytöstä, eurooppalaisen rahan käytöstä, ja tässä keskittyisin muutamaan kohtaan tässäkin. Tämä yhteenvetokertomus komissiolta 2012 vuodelta, jotka, jonka hyväksyitte kesäkuussa komission kollegiossa. Siinä otetaan nämä yhteissummat esille, joita pääosastot käyttävät eh, tai ovat yksilöineet ne sellaisiksi, joihin liittyy paljon riskejä pääosastoilla. Tästä on sitten laskettu eräänlainen yhteisriskisumma. Se on jossain 2,6 ja 3,5 miljardin välillä. Tilintarkastustuomioistuin on viitannut siihen, että komissio myöntää näin muodoin, että virheaste varojen käytössä saisi olla huomattavasti enemmän kuin 2 prosenttia, joka meillä on ollut tavoitteena komissiosta itsestään tulee se viesti, että tiettyjä asioita ei voida pitää, niistä pitää kiinni. Niin, Parosahan eräänlaiseen omaan velvoitteeseen tai omaan sitoumuksensa tästä teki muutama vuosi sitten. Mikä nyt kuitenkin meistä, meidän mielestämme huolestuttavaa on se, että komissio itse huomioi, että riskimäärät joillakin aloilla todennäköisesti ovat, jo, ovat aliarvioituja. Ja tässä nyt nimenomaan sitten maaseudun kehitys tulee esille, kohesiopolitiikka myös. Eli tietyssä mielessä näillä aloilla muotoillaan jopa varaumia ja ehtoja. Se on aika meille epämiellyttävä tilanne juuri vastuuvapausmenettelyssä että miten voidaan sitten tehdä yksiselitteisiä lausuntoja. Haluan konkretisoida tätä maaseudun kehityksen osalta. Sanoo tilintarkastusmiestuin virheaste on 7,7 prosenttia, se on korkein kaikilta aloilla EU-politiikassa. Ja komissio sanoo pääosasto itse, että tulee mahdottomaksi merkittävää vaikutusta harjoittaa virheasteeseen Tänä tai ensi vuonna. Näin muodoin komissio tunnustaa mielestäni itse, että jopa näillä uusilla toimilla, jotka on aloitettu, niin ei voida edes nähdä, että voidaanko näillä aloilla sitten päästä niillä positiivisiin tuloksiin. Ja tässä vaiheessa haluaisin pyytää neuvoa, ainakin teknisestä näkökulmasta. Itse asiassa vastuuvapausmenettelyä täytyisi lykätä. Tai mitä voisi komissio sitten tässä teidän näkökulmastanne, kun teillä tämä yleisnäkemys asiasta on, niin mitä voitte suositella meille, kun on nämä komission itsensä esittämät varaukset ja varaumat. Sitten yksityiskohtainen kysymys, joka menee aluekehityksen pääosastolle. Tässä komissio ilmoittaa raportissaan, että menettelytapavirheet vakavat sellaiset, ne pitäisi aktualisoida vuoden loppuun mennessä ja tästä tulee sitten komission päätös. Meitä kiinnostaisi, että onko kollegio hyväksynyt tällaista päätöstä kohesiopolitiikasta ja mitkä siinä ydinviestit olisivat. Nämä olisivat huomiot omalta puoleltani tällä erää. Äh, Kiitoksia herra Pieper ja sitten Inge Gressle. Ja, vielen Dank, Frau Generalsekretär. Kiitos pääsihteeri, että tulitte paikalle. Keskustelu kanssa on aina ilo. Haluaisin palata tähän kysymykseen kysymyslomakkeessa. Nimittäin kysymys siitä, että, että kun parlamentti parlamentti esittää kysymyksiä, niin miksi komission jäsenten vastaukset rajoitetaan 25 riviin? Tämä on kysymys, joka liittyy perustavanlaatuiseen tilivelvollisuuteen. Jatkokysymykseni, siihen ei tullut vastausta, miksi kollegio ei käsitellyt tätä kysymystä. Haluaisin muistuttaa, että vastaukset parlamentaarisiin kysymyksiin, niihin pitää, niihin pitää tulla komission jäsenen allekirjoitus. Vastauksessa sanotaan, että tämä GRI, sitä lyhennettäkään ei avattu se on Group Interinstitutionnel, se on ihan kabinetin sisäinen komission ryhmä, jota tätä asiaa käsittelee. Poliittisia kysymyksiä poliittisia vastauksia, ja aparaatti sanoo, että mihin ja mihin, mitä ja missä on vastattu. Mielestäni tämä on kauhea menettely. Ja kunnioitukseni ei ole komissiota kohtaan noussut juuri siitä, että te lähdette tällaiseen mukaan. Miten kollegio tätä asiaa käsittelee ja haluaisin kyllä, että selvitätte meille että kun parlamentista tulee kysymyksiä ja tarkastellaan näitä lukuja, niin monet parlamentaariset kysymykset suureksi huolekseni niin liittyvät moniin vaalipiirien intresseihin kollegoilta. Esimerkiksi tien rahoittaminen, jos sitä täytyy selvittää, niin se on kyllä hankalaa ymmärsäni, mutta on monia muita asioita, joissa olisi etua siitä, että komissio yksityiskohtaisesti vastaisi. Itse olen kerännyt kollegoilta kysymyksiä, sellaisia, joihin komissio on vastannut täysin riittämättömästi. Ja tästä voisin tarjota teille pienen kokoelman kysymys siitä, että mikä, minkä arvoinen tämä prosessi on, mitä tässä voidaan kuvitella olevan yhteyttä tilivelvollisuuteen oikeasti. Sitten yhteistyö- ja seurantamekanismi, haluaisin siihen palata. Se on tärkeä mekanismi meille, josta vastaatte, että Romanian ja Bulgarian valvonta, molempien maiden seuranta, olla reformissa ja korruption torjunnassa. Nyt jos Transparency International toteaa, että Bulgaria on tällä hetkellä on tässä rankkauksessa siellä 77, vaikka meillä oli 64, Romania oli liikkunut mihinkään 69 siellä. Eli täytyy seurata ja oliko tämä prosessi tähän mennessä menestyksekäs? Miten arvioitte tätä yhteistyö- ja seurantaprosessia itse? Ja mitä tässä meidän täytyy tehdä, että todellakin asioita tehdään sellaisia, joita tarvitsemme? Emmehän voi olla tyytyväisiä tilanteeseen kummassakaan näissä jäsenvaltiossa. Ihan sama kuka siellä on vallassa, olen todennut, että eivät asiat parane riippumatta sitä, kuka siellä on vallassa. Hallitus kernaasti vetää takaisin se, mitä toiset ovat tehneet, kulloinenkin hallitus. No, joka tapauksessa vastaus tähän kysymykseen. Olisimme ansainneet sellaisen. Nyt on 13 kertomus ja pyytäisin kyllä vastausta. Ja sitten olisi kiva, jos saisimme tietää, että milloin nämä muut tai siis nämä vastaukset, joita ei ole annettu, milloin saamme ne avoim, avoimista kysymyksistä. Sitten nämä hankintasopimukset. Meillähän on paljon neuvotteluita, menettelyitä ilman, että on lähdetty tarjousmenettelyyn. Sitten on sanonut se sopimuksen, joka aina halu, halusikin hankintasopimuksen. Jo jossakin kunnissa ja valtiossa ne haluaisivat lähteä mukaan näihin sopimusneuvotteluihin. Meillä on 40 miljoonaa sitten on selvitys oikeusalasta 200 000 euroa. Miksi näitä ei ole annettu tarjouskilpailuja? Jos voisitte sanoa näistä, antaa lisää tietoa näistä aloista, niin olisimme kovin kiitollisia. Kiitoksia. Vielen Dank. Der nächste ist Jan Mulder. Kiitos, sitten Jan Mulder. Thank you, uh, Chair. The Commission... Kiitoksia paljon, komissio johdannostaan kiinnitti kovasti huomiota menettelyjen yksinkertaisuuteen. No, tämä on tietenkin hyvin lähellä tämän valikunnan sydäntä, koska kaikki varmasti sitä kannattavat. Ja tästä syystä jo vuosia sitten tässä valiokunnassa ryhdyttiin aloitteeseen, jonka myötä perustettaisiin komission ulkopuolinen, ei-byrokraattinen ryhmä, eli tämä Stoiber-ryhmä. Sehän se oli silloin nimeltään. Ja sikäli kun tiedän, Tuon ryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Ja minä haluaisin tietää, minkälaisia aikomuksia, taikka itse asiassa minkälainen kokemus komissiolla on tästä Stoiber-ryhmästä, ja onko komissiolla minkäänlaista ajatusta sen suuntaisesti, että tuollainen työ voisi jatkua. Ja toinen kysymykseni on yhteinen kysymys tässä vuoden vaiheessa, nimittäin komissiohan uusiutuu tuossa vuoden lopussa ja komissi, komissio, komissaarien kabinetit hajotetaan ja yleensä sitten ne lennätetään ikään kuin laskuvarjolla erilaisiin eri toimintoihin. Kuinka voidaan komissiossa varmistaa, että että siellä harjoitetaan asianmukaista tehtävien kierrättämistä, eli vaikka kuinka nämä virkamiehet ansaitsivatkin ansiokkaan uudelleen sijoituspaikan, niin kuinka varmistetaan, että tämä tapahtuu rehdillä tavalla? Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa pääsihteeri Catherine Dane ryhmäni nimissä tervetulleeksi kun kävin tämän kyselykaavakkeen läpi, niin tuli sellainen olo, että jotkut liittyvät tähän pyöröovi-ilmiöön todellakin. Edellisessä parlamentissa Varoson edellisen komission loppuaikoina moni komission jäsen lähti, 13 oli lähdössä ja kuusi jäi yksityiselle sektorille töihin loppaukset alalla. Ja kysymys 13 liittyi tähän aiheeseen. Ja komissio ei tähän kovinkaan vakavasti suhtautunut ja meidän kysymyksenne oli, kysymyksemme olisi, miten me voimme puuttua tähän ongelmaan. Ja komissio vain vastaa, että no, seuraavan komission täytyy tehdä päätöksiä siitä, kuinka pitkälle komissio voi ryhtyä tulkitsemaan näitä asioita. Ehkäpä sopimuksia on tehty jo siitä, miten tässä tullaan toimimaan, eli vetämään rajat siihen, mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista. Jos voisitte tätä hieman valottaa. Sitten vielä komission jäseniin liittyen me tiedämme, että on tällainen cooling off-kausi. Tämä on kysymyksessä 41 ja tässä on kysymys 12-18 kuukaudesta. Olen ollut ymmärtävinäni, että on jonkinlainen siirtymäkorvaus, jota kyseenomainen henkilö saisi kolmen vuoden ajan. Ja jos tällainen korvaus on olemassa, niin sekin tulisi sitten rajata tietenkin 18 kuukauteen. Tällä hetkellä siirtomaksua maksetaan kolme vuotta ja kuitenkin cooling off-kausi kestää vain 18 kuukautta. Eli meidän mielestämme näiden korvausten tulisi kestää tismalleen saman verran aikaa. Ja sitten kolmas kysymys. Minulla on siis neljä kysymystä. Eettinen komitea, normikomitea, me varmaankin kaikki olisimme, olemme samaa mieltä siitä, että eettisen komitean täytyy olla riippumaton, pätevä. Meillä on ollut ongelmia Michel Petin kanssa. talousarvion valvontavaliokunta edellisenä vuosina esitimme kysymyksiä siitä, onko meillä takeita riippumattomuudesta koska sen lisäksi, että herra Petit eh, työskentelee komissiossa, niin hänellä on myös lakiasian toimisto. En nyt aio mennä yksityiskohtiin, mutta jälleen kerran komissio on hieman kevyt vastauksessaan tähän kysymykseen. Meidän mielestämme oikeusasiamies joulukuussa antoi tästä julkisia lausumia ja hän sanoi, että tulisi suhtautua tiukemmin eturistiriitoihin äh, normikomiteassa ja komissio vastauksissaan vain sanoo, että me emme ole samaa mieltä oikeusasiamiehen kanssa. Eikö tämä nyt ole hieman, hieman liian vähän? koska jos oikeusasiamies tekee hyvin vankan suosituksen, niin silloin minun mielestäni ei riitä, että se vain sysätään käden syrjällä syrjään. No en nyt vaati teitä vastaamaan tässä tilaisuudessa nyt ja heti. Voitte ehkä lähettää tämän vastauksen kirjallisena. Ja sitten ulkoiset virastot ja alihankinta. Täällä puhutaan siitä, että 190 000 euroa on mennyt tietyille yrityksille. Eli 190 000 on paljon rahaa ja haluaisinkin tietää, että mistä tässä oli kysymys, koska tämä kyseenomainen yritys, herra Snowden, sen lisäksi, että hän on ollut uutisissa, niin hän on ollut tämän saman yrityksen palveluksessa – ja se on saanut 190 000 euroa konsultointipalkkiota. No, tämä on varmaan teillekin yllätys, mutta ehkä jos voisimme tähän saada vastauksen. Ja, vielen Dank. Und dann der letzte, äh, jetzt im Moment auf der Liste ist... Viimeisenä puhujana sitten De Jong, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos pääsihteeri Rova Deille, että olette paikalla. Yleisesti ottaen kaikki pyrimme varmaankin järkevään keskusteluun näissä tapaamisissa ja sen vuoksi on erityisen hyvä, että Rova on täällä. Jos tarkastelemme tätä vastauspaperia kysymyksiin, tässä on muutamia avoimia kysymyksiä. Ilmiantajat sivu 14. Komissiolta haluttiin itse asiassa kehuja siitä, miten se toimisi tällä hetkellä. Ja sitten on ollut koulutusta, ja, mutta se mitä oikeasti haluaisimme tietää, ovat nämä eettiset vastaavat, jotka vastaavat komissiossa, ovat komission palkkalistoilla. Ovatko ne oikeasti tehneet jotain työtä ja saaneet nimettömiä valituksia, jos niin miten monta, ja tässä ei ole vastausta. Pyöräovissa olisi minulla sama ilmiö kuin Bart Taassilla. Yhdyn hänen tässä. Ja sitten sivu 19 Olafista on aika vaikea keskustelua tämä, koska tietysti on suhde sen välillä, että mikä on vaikutusten arviointi Euroopan syyttäjän toimistolla ja sitten sen välillä, mitä tässä kysytään, kysymyksiä. Mutta jos tarkastelemme komission vastausta, siinä on monia mei-sanoja. Saattaa olla että kansallisella ei ole jatkotoimia Olafin tutkimuksille siitä tai syystä tai syystä johtuen, mutta jos nyt tarkastelemme Euroopan syyttäjää, niin on kovin epätodennäköistä, että Euroopan syyttäjä hyväksytään kaikissa jäsenvaltioissa. Parlamenteilla on vihreän kortin menettelyitä, eli voi olla se tilanne, että sekä Olaf että Euroopan syyttäjä toimivat vain muutamissa jäsenvaltiossa, mutta tätä taustaa vasten itse jos olisi ollut komission housuissa, niin minua olisi kovin kiinnostunut se, että voinko edelleen parantaa Olafin tutkimusten laatua niin, että tulee vähemmän huonoa viestintää tai jatkotoimien puutetta jäsenvaltion tasolla. Eli emmekö voisi sopia siitä, että pitää olla enemmän materiaalia näiden meisanojen tilalla komission vastauksessa. 26 sivulla sitten komission vastaus on vähän pettymys, kun puhutaan palkkatasotutkimuksista. Budjettivaliokunta, talousarvion valvontavaliokunta 2012 pyysivät tätä vastuuvapausmietinnöstä. Sitten saadaan vastaus, että komissio mistä se ei ole tarpeen, koska meillä on nyt uudet säännöt, henkilöstösäännöt, mutta voin kertoa teille, että kansalaisten tasolla on edelleen suurta kiinnostusta tietää, että miten selitätte palkkatasoerot kansallisen tason ja komission työntekijöiden välillä. Ja mielestäni, jos haluaa saada kansalaisilta lisää tukea nykytilanteelle, niin on todellakin tarpeen, että tällaisia selvityksiä tehdään. Ja jos argumentoidaan, että kaikki jäsenvaltiot eivät halua tietoja luovuttaa, niin Parlamentti kyllä varmaan tukee teitä siinä, että jäsenvaltiosta tiedot saadaan, jos se se ongelma on. Sitten sivu 30 virastot. Meillä oli kuulemistilaisuus eilen. Täällä oli yksittäisiä virastoja paikalla ja monia ongelmia on vielä, joita käytyy ratkaista. Esimerkiksi tälle valiokunnalle on kovin vaikea saada yksittäisiltä virastoilta tietoa. Nyt on yleiset suuntaviivat eturistiriidoista siihen liittyvästä toimintapolitiikasta, mutta ohjeiden toimeenpanossa pitäisin kovin hyvänä, että komissiolta saisimme kattavan selvityksen siitä, että missä asiat sujuvat hyvin, missä on vielä parantamisen varaa ja tämä vuosittain. Ja olen kovin huolissani näistä huomiosta vastauksessa, että virastot ovat laillisesti riippumattomia yksikköjä, ja he ovat itse vastuusta sitä, miten hoitavat näitä asioita käytännössä, koska kyllähän komissio on virastojen valvonnasta vastuussa loppukädessä, eli eikö niin? Jos ei, niin sitten on vakava puute tilanteessa. No, viimeinen huomio asiantuntijaryhmistä olen kyllä samaa mieltä. Kun komission, tai siis on lähdetty epäviralliseen keskusteluun ähm, komis- siis jäsenten puolelta komission kanssa. Siis en ymmärrä vain vastauksessa sitä, että kun komissio on kieltäytynyt siitä, että päästöt saataisiin raportoimaan vuosikertomuksissaan asiantuntijaryhmien toiminnasta, koska kuitenkin yksittäiset pääosastot on saatu käsittelemään näitä asioita. Eli siinä mielessä olisi ihan täysin järkevää se, että pääosastoita pyydään myös yksittäin siitä, siitä raportoimaan, koska pääsihteerikin on tähän viitannut. Niin. Nyt on laaja kirja kysymyksiä. Voisiko pyytää Rova Day, että vastaisitte? Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Yritänpä ottaa kysymykset esitetyssä järjestyksessä esille. Eli komission arvioinnista riskien suhteen varojen käytössä ja sitten miksi virhetaso on enemmän kuin 2 prosenttia. No ensinnäkin täytyy muistaa koko ajan, että virhe ei tarkoita petosta, vaan virhe kattaa monenlaisia eri asioita. Komissio haluaisi tietysti nähdä mahdollisimman vähän virheitä tapahtuvan ja tästä syystä olemme pitäneet kovasti kiinni yksinkertaistamisesta, koska monet virheistä tulevat sieltä eri hallinnon tasoilta. Monet paikallishallinnon edustajat vaikkapa ovat vaikeassa tilanteessa yrittäessään ymmärtää, y- yrittäessään ymmärtää mitenkä jokin monimutkainen menettely kulkee. Me tiedämme myös, että pitkän MFF-syklin aikana yleensä virhetaso on matala alussa, koska paljon ei ole pantu vielä täytäntöön projekteja, mutta sitten se nousee eh, jakson loppua kohti vaikkapa 2013 vuoden lopussa, kun oli aikaisempi ohjelmointikausi kyseessä. Me olemme toimineet tietenkin niin, että olemme vahvistaneet toimintaamme silloin, kun olemme pystyneet, ja tietenkin me olemme vastuussa suorasta varojen hallinnosta vain pieneltä osin, koska 80 prosenttia hallinnoinnista tapahtuu jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy tältä osin parantaa tila- valvontatilannetta. Ja tästä syystä tämänhetkisessä sääntelypuitteistossa olemme ehdottaneet parlamentin ja neuvoston toiveiden mukaisesti jotakin hieman kattavampaa kuin vanha puitteisto oli. Ja tehän keskustelitte siitä, että olette paljon vaatima, vaativaisempia rahoitusoikaisuiden suhteen, jota meidän pitäisi harjoittaa jäsenvaltioiden suuntaan. Mutta todellakin 80 prosenttia budjetista hallinnoidaan sieltä jäsenvaltioista käsiin, eikä komissiosta. No sitten vastausten antamismääräaika parlamentin kysymyksiin. Tiedän, että parlamenttikin tarkastelee parlamentaaristen kysymysten kulujen äh, kysymysten kulujen vähentämiseen liittyen nimenomaan mm, käännöskuluja eri kieliin. Mutta mielestäni meidän täytyy toimia tehokkaasti tässäkin suhteessa. Meillä on nyt yli 13 000 tuhatta kysymystä vuosittain. Se on suuri kysymysmäärä ja yritämme vastata niihin kaikkiin niin selkeästi kuin mahdollista, mutta uskon, että se on mahdollista tehdä myöskin lyhyesti, ytimekkäästi. Meidän ei tarvitse toistaa tiettyä vastausta, jos se on jo kerran annettu. Voidaan säästää paljonkin rahaa, kun ei moneen kertaan toisteta niitä samoja vastauksia vaan viitataan jo annettuun vastaukseen. Ja lisäksi moniin kysymyksiin voidaan vastata viittaamalla asiaan liittyvään tietolähteeseen ja lisätä liitteitä annettuun vastaukseen. Eli me, meidän mielestämme on välttämätöntä fokusoida vastaudet, vastauksemme niin, että ne vastaavat todellakin esitettyyn kysymykseen ja antavat siihen tarvittavat tiedot. Ja parlamentin kanssa keskustellaan sitten myös siitä, kuinka molemminpuolisesti pystymme hallinnoimaan tätä kysymysten kasvavaa määrää vuosittain. Kollegio on ottanut huomioon toimielinten välisiin suhteisiin keskittyvän työryhmän huomiot. Ja vastauksessaan kysymykseen kollegio oli samaa mieltä näistä ehdotettuista parannusehdotuksista. No sitten CVMstä voidaan kertoa Gresslelle, eli tästä yhteistyö- ja seurantamekanismista voin Gresslelle kertoa, että kollegio on laatinut tästä uusia raportteja sekä Romanissa että Bulgaariasta, ja itse asiassa ne tulevat ihan uunista ulos huomenna, ja komission arviointi näistä maista on niissä nähtävissä. Tämä on pitkä harjoitus. Se ei muuta pelkästään oikeuspuitteistoa, jossa jäsenvaltiot toimivat, vaan pitkään menee myöskin siinä, että toimijoiden mieli ja ajatustapa asiassa muuttuu. 2007 seitsemän vuoden raporteissa olemme dokumentoineet koko lainsäädäntöpuitteiston ja viime vuosina taas olemme keskittyneet raporteissamme näistä maista kattamaan tuomarilaitoksen lähihistorian ja toimintatavat. Viittaan tässä nyt vain näihin kahteen raporttiin, jotka todellakin huomenna tulevat sitten tuoreena julkaisukuntoon, ja sieltä löytyvät komission tuoreimmat arviot. No sitten ilman kilpailutusta tehdyt sopimukset Mielestäni olemme selostaneet aika yksityiskohtaisesti, kuinka tapahtuu se tilanne, että komissio neuvottelee tietyn proseduurin mukaisesti silloin, kun tarvitaan tietyn tasoista asiantuntemusta tai kun kyseinen ala on sellainen, että siltä löytyy ihan kerta kaikkiaan monopolipalvelun tai tavaran toimittaja, jos kyse on vaikkapa ydin, ydinvoima tai tietty eh, tieteen ala. Kaikki nämä tilanteet ovat sellaisia, joissa kyse on esimerkiksi tietty prioriteettiohjelmisto tai muu tällainen. Eli ei ole mitään järkeä siinä tilanteessa aukaista kilpailumenettelyä, vaan komissiolla on oma toimintajärjestelmänsä, jotta saataisiin aikaiseksi myöskin, myöskin kustannustehokasta toimintaa. Ja aina välillä tulee tietenkin hätätilanteita, mutta todellakin vastauksissa me olemme nämä syyt selittäneet. No sitten Mulderille yksinkertaistamiskysymyksestä. Komissio on kovasti kyllä investoinut viime vuosina parempaan sääntelyyn, niin kuin me sitä kutsumme. Tämä kattaa valtavan määrän toimia ja toimenpiteitä. Esimerkiksi läheisyysperiaatteen kunnioittaminen ja kuinka me arvioimme sitä ehdotuksissamme ja vertaamme sitä sitten olemassa olevaan kokonaislainsäädäntöön. Toivottavasti olette tutustuneet RIFIT-ohjelmaan, jossa olemme ilmaisseet tai esitelleet hyvin laajan monivuotisen ohjelman, jonka myötä tarkastetaan jokainen, jokainen lainsäädäntötoimi sen suhteen, että se olisi tarkoituksensa sopiva. Ja sitten hankkiudutaan ero, eroon sellaista lainsäädännöstä, joka ei enää toteuta tehtävänsä sellaisena kuin unioni tänä päivänä toimii. Stoiber-ryhmä on tänä päivänä neuvoantava ryhmä. Siihen kuuluu erilaisia sidosryhmän ryhmien edustajia, esimerkiksi teollisuuden edustajia, kansalaisjärjestöiden edustajia, kansallisten elinten edustajia, joilla on samankaltaisia tehtäviä. Ja kuten Mulder totesi, mandaattihan päättyy tämän vuoden lopussa. Ja minä voin vain spekuloida seuraavan komission toimintaa tietenkin tässä vaiheessa, mutta en kovasti epäilisi, sitä, etteikö komissio tulevaisuudessakin, uusi komissio haluaisi tulevaisuudessakin jatkaa tämän ryhmän työtä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että unioni toimii ja puuttuu asioihin vain sillä oikealla tasolla ja mahdollisimman kevyesti. Ja että valvomme aina huolella, että pitäydymme ohjekirjaamme, kirjaamme. Meidän täytyy kuitenkin arvioida tilannetta aina vuositasolla pysyäksemme ajan tasalla. Olet varmaan tietoisia siitä, kuinka komissio on investoinut vaikutusarviointiin, eli ex ante arviointiin, jos sitä haluatte sillä nimellä kutsua. Ja samanlaisia investointeja teemme nyt sitten myös ex post arviointiin, eli jälkikäteen tapahtumaan arviointiin. Ja mielestäni se on jotakin sellaista, jota haluamme kehottaa lukuisia sen valtioita tehokkaammin tekemään, ja jotkut niin jo toimivatkin, mutta eivät vielä kaikki. EU-tasolla parlamentti on investoinut voimakkaasti vaikutusarviointiin, ja me teemme läheistä yhteistyötä tämän asian suhteen parlamentin kanssa, mutta olemme todenneet, että monta kertaa, että kun neuvosto säätää lakeja, niin neuvoston täytyy omaksua paljon voimakkaammin vaikutusarviointi ja arviointiajattelutapa yleisestikin ottaen. Odottaisin, että jos minulla on mahdollisuus, niin haluaisin edistää tätä, tämän suuntaista kehitystä. Tämä lähestymistapa mielestäni on komissiossa nyt sellainen valtavirtainen lähestymistapa, ja sitä sen pitäisi ollakin, koska meidän pitäisi olla aina tietoisia siitä, että ei pelkästään lainsäädännön, vaan myöskin politiikan pitäisi ennakoida asioita eikä pelkästään korjata jälkikäteen. Ja kun komission toimikausi on nyt päättymässä, niin varmaankin olen oikeassa, kun totean, että suurin osa kabinetin väestä ja virkamiehistä luultavasti palaa eri yksiköihin. Jotkut siirtyvät uusiin kabinetteihin ihan normaaleiden rekrytointimenettelyjen kautta, joten minun mielestäni tällä tavalla taataan kaikkein rehdein ja reiluin tehtävien kierrätys. Liittyen kysymykseen, joka liittyi tähän pyöröovi-ilmiön, josta termistä en itse tykkää kovinkaan, mutta joka tapauksessa tämä valiokunta on varmaankin tietoinen komissaarien käytännesäännöstöstä. Sitä päivitettiin vähän aikaa sitten ja huomauttaisin, että komissio on ainoa Euroopan toimielin, joka soveltaa mitään näistä säännöistä. Ja mielestäni ovat tiukat säännöt ja haluaisin, että muutkin toimielimet soveltaisivat jonkinlaisia sääntöjä mutta emme ole vielä onnistuneet siinä tavoitteessa, että olisimme saaneet taivuteltaa muut toimielimet tälle tielle ja tilanteesta koskien tällaista jäähdyttelyaikaa, niin kuin joku siihen viittasi, eli 12-18 kuukauteen pidentämisestä, niin täytyisi, täytyy todeta, että oikeusteksteissä todetaan, että tämä kausi on noin kolme, on kolme vuotta ja jotkut komissaarit tai komission virkamiehet eivät ota mitään tointa vastaan tämän jälkeen, ja jotkut ottavat, jossa tapauksessa he sitten luopuvat tästä siirtymäajan korvauksesta. Monet komissaarit ovat nuoria, eli heillä on vielä pitkä työura edessään, työ, työvuosia on paljon, ja minun mielestäni kaiken kaikkiaan säännöt toimivat hyvin siinä mielessä, että jos komissaarit ö, ottavat uuden tehtävän vastaan, niin heidän ansaitsemansa palkka sitten vähennetään tuosta siirtymäajan korvauksesta. Minun mielestäni tämä on hyvin kalibroitu järjestelmä, ja eikä, eikä missään muissa toimielimissä ole mitään tämän kaltaistakaan, joten haluaisimme varmistaa, että tällä tavalla haluamme varmistaa, että äh, korkeita, korkeita standardeja noudatetaan. Ja tämän ad hoc työryhmän suhteen täytyy todeta, että komissaarit ovat hyvin itsenäisiä ja komissaarit äh, tai aikaisemmat komissaarit ovat ilmoittaneet aikeistaan asianmukaisesti ja mielestämme he tekevät hyvin korrektisti ja ammattimaisesti työtänsä ja uskomme, että komissio, tuleva komissio saa asianmukaiset tiedot tästä järjestelmästä, mutta tietenkin komission täytyy itse päättää, minkälaiset standardit se itselleen asettaa, mutta uskon, että tulevan komission tuleva puheenjohtaja kiinnittää erityishuomiota tähän asiaan. Ja viimeiseen kysymykseen, sen viimeiseen kysymykseen, en pysty tässä nyt suoraan vastaamaan niin kuin hän ennakoidin. No sitten eettisestä vastaavuudesta. Who have this responsibility as well. And um, their main um, job... Nä, näistä eettisen alan äh, virkamiehistä toteaisin, että komissiossa on käytössä tällainen eettinen tietoisuusviikko ja siihen kaikki virkamiehet miehet osallistuvat. Viime marraskuussa sellainenkin järjestet, sellainen järjestettiin ja virkamiehet vaihtavat hyviä käytänteitä keskenään kaikkien muiden vastuidensa ohessa. Ja minä ja kollegani otamme hyvin vakavasti sen seikan, että väkeä on säännöllisesti muistutettava ei pelkästään säännöistä, vaan siitä, että sääntöjen mukaan on myös elettävä ja korkeita normeja on noudatettava. Ja usein otamme esille myöskin tällaisia hypoteettisia kysymyksiä, joilla pyrimme valaisemaan sitä, mitä heiltä todellisuudessa odotetaan tehtäviään suorittaessaan. Ja Olafista ja EPP on syyttäjäviraston välisistä yhteyksistä, niin ehkä voin vastata toteamalla vain, että nyt kun meillä on uusi asetus Olafin ohjesääntö koskien, niin komissio ilma julkaisi samanaikaisesti tiedonannon koskien ajatuksistaan siitä, kuinka Olafin toimintaa voitaisiin parantaa monin eri tavoin. Ja tämä on sellainen asiakirja, joka on nyt keskusteltavissa. Ja komissio esittää lainsäädäntöehdotuksen, jolla taattaisiin samanlaiset takuut kuin EPPOllekin hahmoteltiin. Ja odotan aivan samoin kuin parlamenttikin, että kaikki eivät varmaankaan osallistu tähän aivan alusta asti kuten ei myöskään EPPOssa, mutta ajan myötä yhä enemmän väkeä saadaan mukaan. No sitten palkkatasoista. Ehkäpä vastaukseni on liian lyhyt, mutta todettakoon, että koko neuvotteluprosessin aikana koskien siis palkkatasojen määrittämistä tulevaisuudessa, niin me käytimme hyväksemme hyvin laajamittaista tietopohjaa kansainvälisistä järjestöistä ja suoritimme valtavia laskelmia jäsenvaltioiden tietojen pohjalta myös. Ja me, olen samaa mieltä, että jos haluatte asiasta tietää, meillä ei ole minkäänlaista peiteltävää. Kaikki tieto on julkista ja voimme, voimme selostaa, kuinka kunkin maan palkkataso on määritetty ja kuinka se suhtautuu komission palkkoihin, mutta parlamentti on varmastikin tietoinen, kuinka palkkalaskenta on tulevaisuuden osalta määritetty ja toivon, että tulevaisuudessa ei niin hirvittävästi keskityttäisi palkkatasoon, vaan enemmänkin niihin tuloksiin, joista ihmisille palkkaa maksetaan. Ja sitten vielä virastoista esitettiin kysymyksiin, kysymys on juridinen tosiasia, että komissio ei ole vastuussa virastojen toiminnasta. Me teemme läheistä yhteistyötä heidän kanssaan ja haluamme niitä auttaa. Monet virastoista ovat pieniä ja yritämme jakaa myöskin omia tekniikoitamme ja ymmärrystämme eri aiheista virastojen kanssa, mutta virastojen oman, omaan vastuuseen ja heidän hallintoonsa toimialan kuuluu täysimääräinen vastuu viraston toiminta. Eturistiriidat otetaan tietenkin huomioon ja ilman muuta muistan, että täytyy tietyn aika ajan kuluessa suorittaa kyselytutkimusvirastoiden suuntaan, mutta todellakin aina ei muisteta sitä, että me emme muist- ole vastuussa suoraan virastoiden toiminnasta, mutta näin, näin tilanne on tämän lainsäädäntökehys. Toivottavasti vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. Vielä on mahdollista pyytää lisäselvitystä, jos niin haluatte. Kiitos Robert Day. Kahdella kollegalla on lisäkysymyksiä. Ensin Ingressli ja sitten Markus Piipper. haluaisin tämän päivämäärän kyllä kernaasti, että milloin tämä Green GRIin päätös tulee tästä 25 rivin rajoituksesta. Tämä on oikeastaan kollegion itsekastrointia. Sitten rouva pääministeri, meillä on ongelma, kun sanotte. 25 riviä riittää hyvä vastaukseen, ihan oikein, mutta eivät kaikki ongelmat olla selvitettävissä 25 rivillä. Voisi ottaa esille monia esimerkkejä. Ne eivät koske jotakin vaalipiirien sillanrumpuja, sitä en tarkoita, vaan on poliittisia asiayhteyksiä, joissa olen kyllä sitä mieltä, että komissiolla olisi mahdollisuus vastata yksityiskohtaisemmin. Jos sanoo, että voi vastata myös liitteissä, no kyllä voi, mutta liitteet eivät ole internetissä. Eli se, että on liitteitä, jotka eivät ole julkisia eikä halutakaan julkaista. Eli jokainen, joka haluaa liittyä, niin täytyy tehdä parlamentaarinen kysymys, eikä se ole silläkään varma, että saa sen liitteen. Eli kyllä täytyy sitten sanoa, että edelleen olen sillä kannalla, että tämä on suuri taka-askel vastuuvelvollisuudessa. Suuri taka-askel siinä. En usko, että tämä on hyvä tie kun ajatellaan, että tilivelvollisuutta edelleen rajoitetaan. Sitten Bulgaria ja Romania. Olen tyytyväinen, että raportti esitellään huomenna mutta ei se uusi raportti vastaa kysymyksiin eikä auta, kun kysymys on siitä, että mitä nyt tehdään, jotta raporttien äh, suositukset toteutetaan ja asetetaan painetta, mutta jos tämä armahdus tulee korruptiotapauksissa Romaniassa Bulgarissa, jotka liittyvät julkisiin varojen käyttämiseen, jos niistä ei rangaista tulevaisuudessa, niin ei Romanialle voi enää luottaa sen käsiin EU-rahaa. Raporttia kyllä meillä oikeastaan on tarpeeksi. Kysymys on se, että mitä toimeenpanossa tehdään. Kiitos. Danke, Frau Gressle. Kiitos, Rauva Gressler. Äh, Gressle. Sitten herra Piper. Niin, kiitoksia. Osittain käsittelitte kysymyksiä, niin valitettavasti osittain ette, Rovedei. Ole, siis kysyin teiltä, että mitä suosittelette sen suhteen, kun pääosastolta tulee yhä enemmän varaumia. Toisaalta se tarkoittaa meille epävarmuutta, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä juuri sitä taustaa vasten, että kun ette vastanneet seuraavaankaan kysymykseen, joka koskee tätä menettelytapavirheiden vakavaa tasoa. Kohesiopolitiikassa ilmeisesti oli päätös siitä 2013 vuoden lopussa uudelleen määrittelystä tälle vakavalle tasolle, vakavalle rikkeelle. Tästä olisi li- li- lisätietoa, mutta Sökerinä pohjalla, kun otitte tämän esille, sanoitte, että komissiossa meillä on tiukat säännöt, meillä on käytännössäännöt, josta pidämme kiinni poikkeuksetta. Kirjoitin ylös tämän, tämän siteeraus Teillä on sisäinen velvollisuus komissiossa johtopaikkojen kierrättämiseen, että kierrätystä on viiden vuoden jälkeen ja minun ymmärrykseni mukaan sen pitäisi koskea myös ylintä johtamistasoa, ja tästähän, tässä kiinnostaisi teitä henkilökohtainen tilanteen minua myös. Thank. Niin, kiitos. Rova Day. Vielleicht können Sie auf die nochmal äh, gestellten... Ehkäpä voitte nyt vielä vastata näihin esitettyihin lisäkysymyksiin. Thank you. Um... Kiitos. vastauksen pituuteen liittyen järjestelmä toimii niin, että komissio kirjaa sen, mitä Griissä keskustellaan ja mitä päätetään. Eli me komissiossa saimme tämän saman tiedon kuin te. Mitä tulee parlamentille annettavien vastausten pituuteen? No en ole vielä nähnyt kysymystä, johon ei vakavahenkisesti voisi vastata 25 rivillä. Ei tässä ole kysymys mistään twiitistä. Eli meillä on menettely myöskin sitten poikkeuksien sallimiselle, mutta poikkeuspyyntöjä on tullut hyvin vähän. Ja kun kollegat ovat keskustelleet asiasta, niin aina on löydetty ratkaisu ja pystytty olemaan hieman kohdentuneempi ja lyhyempi sanaisempi. Eli ei tämä, siis ylittäminen ei ole mahdotonta, mutta sille täytyy olla hyvät perustelut. Sitten Bulgaria ja Romania. Yhteistyö ja tarkistusmekanismi CVM, sen tarkoituksena on auttaa maita, kun ne pyrkivät toteuttamaan vaikeita asioita. Jos mailta itseltään kysyttäisiin, he haluaisivat hankkiutua tästä mekanismista irti. Komissio on pitänyt sitä kiinni, koska me olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme ulkoisen näkökulman siihen, mitä näissä maissa tapahtuu. Ja jos tarkastelemme eurobarometrin tuloksia ja jos tarkastellaan niitä maita, jotka ovat protestoineet Bulgarian tilanteesta pitkään aikaan, niin näyttää siltä, että kansalaiset molemmissa maissa – haluavat parempaa oikeusjärjestelmää ja sellaista oikeusjärjestelmää, joka, jota pidetään monissa muissa jäsenvaltioissa täysin normaalina oikeusjärjestelmänä. Eli minun mielestäni komissio tekee tarpeellista vaikeaa työtä, se pyrkii puuttumaan ongelma-alueisiin – molempien maiden missä tahansa hallituksessa. Ja minun mielestäni se työ, jota me teemme, se pikkuhiljaa alkaa tuottaa tuloksia ja jonkin aikaa tästä täytyy pitää vielä kiinni. Syy siihen, miksi sanon, että, niin, miksi sanoin, että juridiset puitteet on uudistettu, mutta nyt on myöskin nähtävissä maistraateissa ja muissa, jotka tekevät työtä oikeusjärjestelmän puitteissa ja kansalaisyhteiskunta mukaan ottaen, niin ihmiset pikkuhiljaa haluavat lähentyä näitä eurooppalaisia normeja. Minun mielestäni nämä eivät kuitenkaan ole sellaisia asioita, joihin saadaan muutos yhdessä yössä, koska tässä ei riitä, että tehdään muutoksia paperilla, vaan kaikilla tasoilla ihmiset ja toimijat täytyy saada toteuttamaan järjestelmää asianmukaisella tavalla. Eli tulevissa mm, raporteissa annetaan lisätietoa siitä, miten komissio tätä asiaa hoitaa. Herra Piper, en ole aivan varma, ymmärsinkö kysymyksenne täysin oikein, eli pyrin nyt vastaamaan ja esittäkää lisäkysymyksiä tarvittaessa. Jos siis kysyitte, mitä pääjohtajat laittavat vuosikertomuksiin, viittaavatko he virhetasoihin? Kyllä, näin on. Jokaisella meistä on henkilökohtainen vastaus, vastuu siitä, teemmekö me tällaisia varaumia vai emme. Me keskustelemme näistä yhdessä. Minun mielestäni se, että virhetasojen lisääntymisen listaaminen ja syyt siihen, miksi vihre, virhetasot eivät laske, niin niistä täytyy keskustella jokaisella pääosastolla silloin, kun vuosikertomusta laaditaan halusitte myöskin minun määrittelemään, mikä on merkittävä virhetaso. Oliko tämä yksi kysymyksenne? Tästä on keskusteltu vuosikausia myöskin tuomioistuimen kanssa, mutta emme ole koskaan löytäneet sitä kultaista keskitietä. Kokemus osoittaa, että 2 prosenttia on liian alhainen, kun otetaan huomioon valvonnan hinta, mutta se on hyvä virstanpylväs, mihin voidaan tähdätä mutta joka vuosi jokaisella osa-alueella ei välttämättä päästä kahteen prosenttiin, eikä se välttämättä tarkoita, että jotakin on mennyt pieleen. Ja sitten pääjohtajien virkojen kierrätys. Kyllä se toteutuu periaatteessa joka 5-7 vuosi. Minun mielestäni tällainen kiertojärjestelmä on hyvä. Mobiliteettikomissiossa olen itse toteuttanut sitä omalla urallani. Ja minä pysyn omassa pestissäni niin kauan, kuin komissio päättää, että minut siirretään muualle. Yeah, thank you very much, Mrs. Day. Um... Kiitos, Rova Day. Päättääkseni tämän osan keskustelua annan puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenille, jos sopii. Herra Mugurusa, jos sopii, niin annan teille puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen loppuhuomiota varten. Well, eh, only to... Kiitoksia. Haluaisin vain kiittää valiokuntaa mielenkiinnosta asiaa kohtaan. Ja haluaisin sanoa, että luultavasti ensi vuonna me tämän rotaation puitteissa pystymme laatimaan myöskin oman kertomuksemme komission avulla hahmotellun mukaisesti. Thank you very much. Uh, we now conclude this part of the discussion and we open now the discussion. Tähän päättyy tämä keskustelu ja nyt alamme Olaf-keskustelun. Kuka haluaa puheenvuoron? Kuka haluaisi aloittaa? Yeah. So we start with the EPP. EPPstä lähdetään liikkeelle. Inge Gressel siis. Kiitos kovasti, että Rova Koji on paikalla. Syyhän tähän kokoukseen on se, että minulle henkilökohtaisesti on kaksi tai kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee joitakin kohtia. Nimittäin sähköposti 28. syyskuuta 2012 pääsihteeriltä – ajankohtana, kun Dallitapaus oli jo vireillä. Ja sähköposti koskee muutosta tupakkatuotedirektiivi-ehdotukseen muutosta tuloksista, joka koskee sitä, miten tuloksista raportoidaan. Ja juurihan siinä sovittiin siitä, että mitä sen aikainen terveysasioista komissio sen painotti, että muut kuin savuun liittyvät tupakkatuotteet, nimittäin nuuska, tulivat siinä kyseeseen. Nyt tässä häneltä ilmeisesti haluttiin, vaadittiin rahaa. Eli haluaisimme selvityksen tähän sähköpostin kernaasti. Rova tunnet me teidät kovin oman tunnon tarkkana ja tarkkana virkamiehenä ja itse asiassa yllätys oli, että tässä muodossa puutuitte asiaan, kun Olafin tutkimusta kuitenkin tiesitte. Toinen kysymys koskee joitakin epäjohdonmukaisuuksia, voi sanoa kyllä. Salamitaktiikalla totuus. Miten komissio suhtautuu Swedish Match-valitukseen siinä, että komission jäsen olisi vaatinut rahaa muuttaakseen eurooppalaista lainsäädäntöä. Ensimmäisessä kysymyslomakkeessa kysymys 20 lukee, että Swedish Matchilta tuli kysymys suoraan pääsihteeristölle. Sitten 129 kysymyksessä toisessa Kysymyslomakkeessa puhutaan herra Petitistä, että hän olisi soittanut pääsihteerille. Ja kolmannessa kysymyslomakkeessa kysymyksessä 29 mä tulee jälleen esille. Meitä kiinnostaa se, mitä herra Petitin ja herra Dein, anteeksi, herra Dein välillä on puhelimessa keskusteltu. Jos tästä saataisiin tietoja, olisimme kiitollisia. Erityisesti mitä tulee sitten kontakteihin sen jälkeen pääsihteeristön virkamiehen ja oikeusyksikön virkamiehen ja herra Petitin välillä. Olemme nähneet, että oli aika yksinkertaista, että tällä ylimmällä virkamiestasolla saavutettiin tämä. Täällä oli jopa oikeusyksikön herra Romeron johtajan kanssa tapaaminen. Eli sähköposti ensin, ja sitten kysymys, miksi meillä on eri versioita saatu kysymykseen, että miten Swedish Match on kääntynyt pääsihteeristön puoleen. Kiitos Rava Gressle. Sitten SED-ryhmä. Kuka sieltä haluaa puheenvuoron? Offensichtlich niemand. Ilmeisestikään ei kukaan. Vihreät. Please, sir. Yes, I have questions. Um, Ik zou een vraag willen stellen aan, aan mevrouw Testori. Esitän kysymyksen eh, rouva Testorille. Hän on DG Sankon pääjohtaja. Olette tehnyt pitkään herra Dalin kanssa yhteistyötä ja myöskin tupakkadirektiivin valmistelun aikoina. Oliko tuolloin yhteistyön aikana koskaan sellaista hetkeä, jolloin teille olisi tullut sellainen olo, että herra Dali yritti vaikuttaa asioihin suuntaan tai toiseen liittyen nimenomaan tupakkadirektiivin lopputulemaan ja joka ei välttämättä ollut DG Sankon toivomusten mukaista toimintaa. Oliko teillä koskaan sellaista oloa joko herra Dalin tai hänen, häntä ympäröivien virkamiesten taholta, että he pyrkivät äh, sellaiseen ratkaisuun, jolla Swedish Match Productsin toiveen mukaisesti lainsäädäntöä muutettaisiin. Rouva Gresle mainitsi sähköpostin 7. syyskuuta 2012. Tämä lähetettiin Catherine Dale. Tämä lähetettiin sen jälkeen, kun teidän pääosastoanne ja juuri oikeudellista yksikköä oli kuultu. Ja tässä sanottiin, että tupakkadirektiivin alkuperäistä tekstiä oli muutettu kuudessa kohdassa ja yksi kuudesta kohdasta oli nimenomaan kohta, jossa, joka puuttui tähän Swedish Matchin toivomaan kohtaan. Ymmärrän, että teidän työnne pääsihteerinä on sellainen, että te annatte ohjeistusta virkamiehille, pidätte kiinni siitä, että säännöistä pidetään kiinni ja että kaikki on juridisesti vesitiivistä, mutta olen ollut ymmärtävinäni, kun olen tutkinut tätä käymäämme sähköpostikirjeenvaihtoa, niin minulla on sellainen olo, että usein puututte myöskin poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Näin oli tupakkadirektiivin kohdalla, mutta myöskin muilla lainsäädännön aloilla. Eli pyritte vaikuttamaan niihin. Ja minulla on sellainen vaikutelma, että te toimitte ikään kuin 29. superkomission jäsenenä. Onko se teidän tehtävänne ja minkälaisen vastauksen voitte tähän antaa? Tässä kuitenkin käytetään komissiossa valtaa ja lainsäädäntöön voidaan vaikuttaa tällä tavalla suuntaan tai toiseen. Sigmantas Balchitis. Ja seuraavaksi sitten Simantas Balchitis. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys pääsihteerille ja sekin liittyy tupakkadirektiiveen. Kuten tiedätte, Liettua oli puheenjohtajavaltiona EU-ssa tässä vähän aikaa sitten ja myötä vaikutti tupakkadirektiivin hyväksymiseen hyvin monimutkaisessa ympäristössä. Ja monet mepeistämme tässä valiokunnassa tietävät, että tietyt yritykset, jotka, joilla on suhteita tupakkateollisuuteen, antoivat 100, yli 140 miljoonaa direktiivin vaikuttamiseksi. Ja tämän mainitsi ministeri Vitautas Androgaitis myös joka nämä asiat joutui kohtaamaan. Minun mielestäni Dallin tapaus tuolloin aikanaan on merkittävä virstanpylväs ja rikkomus oikeudellisia instituutioita vastaan. Tämän pitäisi olla viimeinen pisara tässä suhteessa. Ja kysyisin, että onko totta, että komissiolla on tarkoitus tai äh, tarkastella käytännössääntöjä koskien lobbareita ja meppejä. Eli miten pitäisi toimia tulevaisuudessa silloin, kun on käsiteltävänä sellaisia asioita, joissa voi syntyä mahdollisia eturistiriitoja. Kiitoksia. Ja, vielen Dank. Ich darf äh, zu dieser Diskussion äh, auch herzlich willkommen heißen den Kiitoksia. No niin, toivotan tervetulleeksi myöskin komission Sanko, pääosaston pääjohtajan Paula Testori Kodjin. Eli tervetuloa Rova Testori Kodji tänne kokoukseemme. Ja kysyisin, kuka nyt haluaisi käynnistää vastauskierroksen? Mrs. Day, please. Day, olkaa hyvä. Got more questions. Kiitos. Minulle tuli enemmän kysymyksiä, eli ehkä käydään ne läpi ensin ja sen jälkeen kollegani vastaa. En oikeastaan ymmärrä, miksi Gressle viittaa eri versioihin, koska komissio, komissio on toistamiseen tehnyt selväksi, mitä tässä tapauksessa tapahtui ja mitä minä tulee. Olemme aina tarjonneet samaa versiota ja tämä on siis se totuus. Dalin tapaushan käynnistyi silloin, kun minä sain puhelinsoiton Michel Petitiltä, entiseltä kollegalta, ja hän sanoi, että Swedish Match oli lähestynyt häntä ja esittänyt syytöksiä ja he hakivat nyt neuvoa sen suhteen, miten komissiolle tulisi tästä ilmoittaa. Ja minä sanoin hänelle, että jos he haluavat ilmoittaa komissiolle asiasta, niin he voivat kirjoittaa minulle komission pääsihteerinä, koska minä olen se yhteyspiste eh, kaikissa asioissa komission suuntaan. Tämä oli se neuvo, jonka antoi, ja tämä oli se ainoa yhteydenpito, joka meillä oli koko tämän tapauksen aikana. Olemme sanoneet tämän useaan otteeseen kirjallisesti ja sanomme tämän sen takia, että näin todellakin tapahtui. Sitten sähköposti. No Paula ja minä vastaamme tähän kysymykseen molemmat, mutta haluan vastata myöskin herra Staasin kysymykseen minun roolistani komissiossa. Minun roolini kuten muodollisessa komission päätöksessä sanotaan 15. marraskuuta 2005. Tietenkään he ei koskaan kuvitelleet, että pääsihteeri voisi olla nainen. Tässä viitataan miespuoliseen pääsihteeriin, mutta minä viittaan tässä myöskin sitten naispuoliseen ja Artikla 20 tässä sanotaan, että pääsihteeri avustaa puheenjohtajakokousten järjestämisessä ja niin edelleen niin edelleen. Sitten sanotaan, että hän varmistaa eri osastojen välisen koordinoinnin valmistelutoimissa ja varmistaa sen, että komissiolle toimitut asiakirjat ovat sisällöllisesti korkealaatuisia ja noudattavat muodollisesti sääntöjä. Ja sitten artiklassa 23 sanotaan, että pääsihteeriä kuullaan kaikista aloitteista, jotka ovat poliittisesti tärkeitä, jotka ovat osa komission vuotuista ohjelmaa, tai jos ne koskevat institutionaalisia kysymyksiä, tai jos niistä joudutaan laatimaan vaikutusarviointi tai järjestelmän kuuleminen. Tämä on rooleni. ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä tapauksessa, kuten muissakin palveluyksiköiden välisissä kuulemisissa, silloin kun on kysymys lainsäädännön valmistelemisesta, niin silloin sekä pääsihteeri että oikeudellinen yksikkö, heillä oli oma roolinsa valmistelussa valmistelutoimissa ja nämä juuri lukemani säännöt, siinä asetetaan rajat tälle tehtävälle. Haluaisin lisätä tähän sen verran, että oikeudellista yksikköä täytyy kuulla kaikkien juridisten asiakirjojen tiimoilta. Ja kuten tiedätte, me olemme vaatimassa lainsäädäntöaloitetta tapaukseen, jossa aikaisempi komission päätös kumottiin, koska tuomioistuin oli sitä mieltä, että komissio oli ylittänyt oikeusperustan. Eli ei tässä mitään mysteeriä oli. Näin komissio toimii. Meillä on 28 komission jäsentä, 30 000 virkamiestä, paljon asioita tapahtui yhtä aikaa. Meillä on koordinointiryhmä, siitä puhutaan säännöissä. Ja nämä ovat ne puitteet, joissa minä toimin virkamiehenä ja yksin oman virkamiehenä. Sitten sähköpostikysymys. Paola vastaa myöskin tähän mutta tämä sähköposti, johon viitattiin, se oli vain yhteen veto eri palveluyksiköiden välisestä konsultoinnista siitä, mikä juridisesti on mahdollista, koska säännöistä löytyy aivan erityisiä sääntöjä asiaan liittyen, mutta myöskin komissio työohjelman ohjelmassaan oli ilmaissut aikomuksensa laatia direktiiviä, haluttiin varmistaa se, että vaikutusarviointi ja julkinen kuuleminen otettaisiin huomioon. Eli tämä on se tapa, jolla haluaisin vastata kysymyksiin. Ja puheenjohtaja, jos sallitte, niin annan nyt puheenvuoron niin jotta hän voi vastata hänelle esitettyyn kysymykseen. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin edustaja Staasille. Ensimmäisen kysymykseen nyt sitten toteaisin samoin kuin Olafille, koska minua haastateltiin samasta aiheesta Dalin tutkinnan yhteydessä. Minulla oli sellainen mielikuva, tai minulla ei ollut sellaista mielikuvaa, että Dali olisi yrittänyt heikentää jotenkin pääjohtajan ehdotusta. On aivan selvää, että nuuska asia, joka oli yksi kiistakysymyksistä, kysymyksistä, käsiteltiin aina samassa hengessä ja samalla asenteella kuin koko, koko direktiivikin, eli me emme koskaan keskustelleet nuuskan vapauttamisesta. Ensimmäinen kysymys oli tämä. ja no, Toinen kysymys sitten liittyi myös siihen, mitä Grasle totesi, eli tämä 7. syyskuuta sähköposti. Ja minähän kävin keskustelua pääsihteerin ja oikeusyksin kanssa. Ja tämä oli viimeinen vaihe pitkässä eh, prosessissa, neuvotteluprosessissa, joka alkoi vuonna 2009. Itse asiassa tupakkadirektiivin eh, uudistamiskeskustelu alkoi vuonna 2009 ja sitten 2011 ja 2012 eh, vaikutusarviointi kiihtyi ja nopeutui. Jos katsotaan substanssia, niin tässä on kolme tärkeää asiaa. Itse asiassa kuusikin asiaa ovat siinä tärkeänä asialistalla, mutta kolme niistä mielestäni ovat sellaisia, joista minä olin samaa mieltä ja myös komissaari oli samaa mieltä. Eli nämä kolme asiaa olivat sellaisia, joista olin sitä mieltä, että ehdotuksemme eh, määräyksiä pehmennettäisiin. Eli että ei kierrettäisi kokonaan savuavia tupakkatuotteita, tuotteita, mutta, äh, savu, savuamattomia tupakkatuotteita, mutta halusimme kansallisilta markkinoilta äh, emme halua me kieltää, kansallisilla markkinoilla emme halunneet kiertää kaikkia savuavia tupakkatuotteita, eli nuuska olisi saanut jäädä Ruotsin markkinoille, se oli aivan selvää, mutta kaikki muut äh, savuamattomat tupakkatuotteet haluttiin kieltää, ja oikeus yksikön kanssa kävin pitkää keskustelua ja sen perusteella kävi selvää, että jos käytettäisiin 114 artiklaa äh, oikeusperustana, niin ei, voitaisiin, ei voitaisi ottaa käyttöön kokonaiskieltoa sisämarkkinoilla tällä oikeusperustalla. Ja eipä unohdeta, että meillä on hyvin vaikea toimiala kyseessä yleensä. Meidän lainsäädäntö, säädäntöä vastaan hyökätään tuomioistuimissa ja voittomme tällaisessa oikeuskäsittelyssä pitäisi ennalta varmistaa. Ja toinen asia oli sitten myynti automaatteihin liittyvä ja, ja tupakkatuotteiden esillepanoon liittyvä, eli Kysymys kuuluu, voitaisiinko käyttää oikeus perustaa sellaisen asian harmonisointiin, joka on luonteeltaan paikallista tai alueellista tai kansallista. Ja kolmas kysymys koski sitä, että me hylkäsimme tämän plain packaging, eli tällaisen, äh, tällaisen paljaan paketin käytännön. Eli emme halunneet harmonisoida tätä kysymystä koska oikeusyksikkö osoitti, että olisi paljon helpompaa sanoa, että mitä ei säännellä, eli 25 prosenttia paketista jää jäsenvaltioiden harkinnan ja toimivallan piiriin. Eli näitä muut, nämä kolme muutosta otettiin direktiivin, jotta voitaisiin varmistaa, että oikeudelliselta kannalta uudistusta voitaisiin puolustaa, että se olisi perusteltu. No nyt sitten toteaisin, että tässä kohtaa ja erityisesti tästä ensimmäisestä kysymyksestä, joka koski siis muita kuin savuavia tupakkatuottajia ja niiden äh, ainesosia, niin parlamentti ja neuvosto heikensivät ehdotustamme entisestään Ja tietenkin tupakkateollisuus oli tästä asiasta erityisen kiinnostunut. Okay, we have more colleagues uh, who want Meillä on puheenvuoropyyntöjä lisää. Puheenjohtajana halusin vain esittää yhden huomion. Me talousarvion valvontavaliokuntana käsittelimme komissiota siinä yhteydessä, kun aiempi komissio sen Dalli jätti komission. Ja meillä oli se ongelma, että esitimme kysymyksiä, joihin emme saaneet vastauksia. Tai että vastaukset eivät olleet oikein tyydyttäviä. Puheenjohtajakokous päätti kutsua Baroson tänne niin, että voimme puhua hänen kanssaan – mutta sitten puheenjohtajakokouksen päätöstä ei toteutettu, joten sen jälkeen puheenjohtajakokous päätti, että me talousarvion valvontavaliokunta olemme se valiokunta, joka vastaa kysymysten esittämisestä. Ja joskus äänensävyssä niissä kirjeissä, joita komission kanssa on vaihdettu, niin on tullut se vaikutelma. Se voi olla henkilökohtainen vaikutelma, subjektiivinen, että puuttuu ymmärtämystä siihen, että miksi kysymyksiä esitämme, mutta parlamentaarisessa demokratiassa mielestäni on olennaista, että julkisesti valvotaan toimeenpano viranomaisten toimia. Ei siinä ole mitään henkilökohtaista, vaan että se on suoran valitun parlamentin oikeus, että jos aiempi komission jäsen lähtee komissiosta, niin silloin voi esittää kysymyksiä niistä olosuhteista, jotka tähän eroon johtivat. Yksi kysymys teille, Rova D, koska oli vähän erityisiä piirteitä, jos näin sen ilmaisisin. Että jos saamme Olafilta tietoja tästä lahjontatapauksesta, niin oletteko sitä mieltä, että suojelumekanismit komission jäsenille ovat riittävät hallinnollisesta näkökulmasta? Koska meillä on se tunne, että jos edunvalvojat kääntyvät komission jäsenten puoleen tai korkean tason virkamiesten puoleen, niin näitä henkilöitä pitäisi suojella – mekanismeilla tai säännöillä. Ja kysymykseni on, että onko teillä se vaikutelma, että olemassa olevat säännöt riittävät? Vai että pitäisikö niitä ehkä uudistaa? Jos ette, jos ette voi vastata nyt, niin tyydyn kyllä kirjalliseenkin vastaukseen. Nyt puheenvuoron saavat ne kollegat, jotka haluaisivat esittää lisäkysymyksiä ensimmäisenä Inge Gressle. Kiitos. Minulle ei ole kyllä ihan selvää, ja tämä on kysymys Rova Deille. Mehän nyt tiedämme, että 8. ja 9. toukokuuta Petit tupakka-alan edustajana soitti teille. Miksi sanoitte, että lähettäkää se nyt tänne meille, Swedish Match, normaalistihan se olisi Olafin tapaus. Ja sitten uskon, että kun tällainen kohtaa tällaisen jutun ja syytöksen, niin siinähän pitäisi yrittää pysyä siitä mahdollisimman kaukana, koska se on ongelmallinen tarina, juttu. Miksi valitus pitää mennä pääsihteerille? Ja olette varmasti koko asiasta puhunutkin, mitä sillä sitten on puhuttu? Jos tätä nyt saan kysyä. Sitten haluaisin vielä kysyä, fallit tapaus on aiheuttanut paljon asioita. Olemme nähneet, että 27. maaliskuuta jo 2012 oli tapaaminen herra Ferien kanssa pääsihteeristöstä. Siis tällä nuuska-yhdistyksellähän on suuri rooli. Ja siitä ei ole puhuttu ollenkaan, että tällainen syytös oli jo siihen, siihen aikaan olemassa. Ja vielä oli tapaaminen 21.6. herra Barroson kabinetin ja tämän saman firman kanssa tai saman yhdistyksen kanssa, ja sitäkään ei ole puhuttu. Siis minusta olisi, olisi kyllä autoa, jos yhdistys, joka esittää näin tällaisen syytöksen korkea komission edustajaa vastaan, että ei sitä puhuta mitään. Ja sitten pyyntö, että saammeko pöytäkirjat näistä molemmista tapaamisista, siis maaliskuusta ja, ja sitten 26. kesäkuuta tapaamisista. Nämä olisi avuksi meidän työllämmekin. Sitten kysymys, johon ei ole vastattu yhteys Rapetiin ja oikeusyksikön työntekijän välillä. Vastauksessa 15 ensimmäisessä kysymyslomakkeessa mainitaan nämä yhteydet. Oli yksi yhteys 2011 syyskuussa herra Patrick Hedgin kanssa ja Mark van Hoffenin kanssa myöhemmin. Ja haluaisin viitata siihen, että nämä yhteydet ovat olleet aina silloin, kun tupakkatuotedirektiivissä on saavutettu uusi taso. Syyskuussa oli aina vaikutusten arviointia tupakkatuotedirektiiville ja sitten ennen näitä palvelukonsultaatioita ja vaikutusarvioinnin jälkeen, siis yhteyksiä oli. Ja niiden kanssa, jotka olivat hyvin tietoisia tästä asiakokonaisuudesta. Se minua kyllä kiinnostaisi, rovadei, mikä teidän mielipiteenne tästä on? Onko muissakin asioissa ensiluokan pääsy komission sisäisiin menettelyihin, että voi soittaa ja puhua jonkun kanssa, niin että jokaisessa vaiheessa sitten sisäisistä menettelyistä on hyvin, osaa hyvät tiedot. Herra Hedge virkaa tekevä yksikön pääjohtaja. Ja herra Van Hoff oli suoraan mukana Sankon pääosaston kanssa tupakkatuotedirektiivin koordinoinnissa. Rova Kotsille yksi kysymys vielä. Kirjoitin kaiken ylös, mitä sanoitte neuvottelut tupakkatuotedirektiivistä. Siis eh, ehdotus oli oikein hyvä. Mutta yhdestä asiasta ette sanonut, sanonut vielä mitään. Siis tämä ehdotuksen lykkääminen. Miksi ehdotusta lykättiin? Monissa sähköposteissa toitte esille, että, että halunnut lykkäystä ja en ole ymmärtänyt, että miksi tällaista ehdotusta eivät kokonnut käsittelemään esimerkiksi hallitusten pääjohtajat. Kiitos, Rova Ja sitten Bart Staes. Ja, ik, ik wil aansluiten bij de vragen van, uh, van mevrouw Kiitos. Jos voisin lisätä Rouan Kreslen kysymykseen. Hän puhui tapasi, tapaamisesta herra Pötin ja Patrick Hedgin välillä syyskuussa 2012 ja sitten äh, Van Hoffin kanssa myöhemmin ja sitten myöskin järjestettiin tapaaminen Petitin ja oikeudellisen yksikön päällikön herra Romeron välillä. Mistä näissä yleensä keskustellaan tämä tyyppisissä kokouksissa, kun asianajaja lakimies puhuu vanhemmalle virkamiehelle hetkellä, aivan kuten Rova Testori on sanonut, kun on saatu aikaan lopullinen sopimus DG Sankon ja oikeudellisen yksikön jälkeen, pitkän pitkän kuulemisen jälkeen näistä kolmesta osa-alueesta. Miksi sitten olisi tarvetta käydä se erillistä keskustelua? Eh, eli tupakkateollisuuden ykköslobbarin ja oikeudellisen yksikön välillä. Tämä on minun mielestäni hieman outoa. Outoa on myös se, että jos lopullinen sopimus on saatu aikaiseksi DG Sankon ja oikeudellisen yksikön välillä, eli jos kaikki esteet on ylitetty, kaikki eh, kapulat on poistettu rattaista, ja kuulemiset on järjestetty eri osapuolten kanssa. Tämähän olisi ilmeisesti tapahtunut syyskuun puolivälissä, jos nyt sähköpostien päivämääriin voi luottaa. Miksi sitten palvelusyksikön välistä konsultaatiota lykättiin kerta toisensa jälkeen? Rouva Testori pyysi, että tämä järjestettäisiin mahdollisimman nopeasti. Day sanoi, että tätä täytyy lykätä ainakin lokakuuhun saakka, siis huippukokouksen jälkeiseen aikaan, koska tilanne on arkaluontoinen, emmekä halua, että tämä vuotaisi että tupakkadirektiivistä vuotaisi tietoa julkisuuteen, koska tällä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia huippukokoukseen. Tämähän tapahtui eurokriisin huipentuman aikoihin. Ja en oikeastaan ymmärrä, miten sitten palveluyksiköiden välisillä kokouksilla voisi olla huippukokoukseen tällaista vaikutusta. No joka tapauksessa tämä järjestettiin ja jälleen kerran DG Sanko pyysi sitä, että palveluyksiköiden välinen prosessi käynnistettäisiin, mutta sitä lykättiin edelleen marraskuun loppuun saakka tai joulukuun alkuun saakka vuonna 2012. Ja tuolloin asiat menivät eteenpäin nopeasti, ne oli valmisteltu huolella. Ja kysymykseksi tästä jää se, tarkasteliko komissio tätä 12. joulukuuta ja sitten tämä Roa Dane sähköpostiluonnos 19. joulukuuta Ilmeisesti huippukokous pidettiin 13. ja 14. joulukuuta. Valtionpäämiehet ja huippukokous, mitä näillä on tekemistä päätöksentekoprosesseihin silloin, kun on kysymys palveluyksiköiden välisestä kuulemisesta, jossa 28 komission jäsentä keskustelee ehdotusta direktiivistä. En oikeastaan ymmärrä, mikä logiikka tässä toimii. Voisitteko antaa meille järkeilyn koko tämän taustalta? Niin, kiitos. Tässä olivat kysymykset jäseniltä, joten sitten tarvitaan vielä vastaukset. Ota ipitysön. Rouva Dei, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Selventäisin yhtä kohtaa heti alkuun vastauksen siihen, mitä te sanoitte. Komissio ei missään mielessä kiistä tarvetta julkiseen valvontaan sen halusin heti alkuun selvittää. Mutta voisin kuvitella, että yksi syistä siihen, miksi valiokunnan jäsenet eivät ole täysin tyytyväisiä, kuten se asian ilmaisitte, on se, että joissakin vastauksissa kysymyslomakkeeseen meidän on täytynyt kunnioittaa sitä, että kyseinen tapaus on vielä oikeuskäsittelyn alainen jäsenvaltiossa, jota meillä on velvoite selittää tälle valiokunnalle, että mitä on tapahtunut, mutta meillä on myös velvoite kunnioittaa oikeudellisia menettelyjä. Sen vuoksi kai vastaukset eivät ole niin tyydyttäviä kuin olisitte halunneet. Komissiolta on myös kysymys, Olafin tutkimuksista, ne ovat meidän vastuullamme. Olaf on vastannut omasta äh, toimialastaan itse, mutta tässä ei ollenkaan haasteta tarvetta julkiseen valvontaan ja olemmekin laajasti vastanneet ja julkaiseet kaikki mahdolliset dokumentit, joita voidaan julkaista. Toivottavasti tämä teidät vakuutti. Kysyitte, että tarvitsevatko komission jäsenet suojelua. Mielestäni meillä on menettelysäännöt komission jäsenille. Ne määrittelevät, mitä heidän täytyy tehdä. Meillä on myös avoimuusrekisteri, joka on yhteinen parlamentin kanssa – joka on vapaaehtoinen menettely, mutta siinä on useita tuhansia rekisteröityjä edunvalvojia. Se on osa sitä, että lähetetään se selvä viesti, että ne, jotka ovat yhteydessä komission jäseniin, siinä täytyy olla selvä, että mikä yhteyden tarkoitus on. Mielestäni on mahdoton, tai siis on mahdollista ylisäännellä tässä mielessä, mutta komission elin joka on suhteellisen pieni, jos ajatellaan hallinnon kokoa. Emme voi tietää kaikkea. Meillä ei voi olla asiantuntijuutta kaikesta, joten meidän täytyy konsultoida säännöllisesti muita. Ja myös perin, josta olen kovin ylpeä, että komissio on avoin organisaatio, avoimempi kuin useimmissa kansallisissa hallinnoissa, koska haluamme selittää kaikille kiinnostuneille, että mitä yritämme tehdä ja miksi. Joten meidän täytyy löytää tasapaino avoimuuden kanssa ja sen kanssa, että täytyy olla edustava ja pyrimme kovasti siihen, että kuulemme kaikkia näkökantoja. Joskus ei ole niin helppoa löytää aitoja edustavia elimiä, mutta pyrimme siihen kovasti. Joten mielestäni on mahdoton kysymys vastattavaksi henkilökohtaisesti. En kaipaa enää lisäsääntöjä. Mielestäni kun uusi komissio astuu virkaan, niin me Virkamiehenä varmistamme, että heti alkuun he tietävät, mitkä säännöt ovat, mitä velvoitteita heillä on ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sanoisin, että kyse on, että ymmärretään ja tasapainotetaan tarve olla avoin ja selittää, mutta ettei anneta itsensä vaikuttaa liikaa minkään eturyhmän tasolta. Ja tämän arvion varmaan komissiossa voivat tehdä itse. Ja palatakseni Rava Gräsisen kysymykseen tästä yhdestä ainoasta puhelusta herra Petitin kanssa tästä asiasta, että minua lähestyttiin, jotta haluttiin tietää, miten yritys lähestyi komissiota. Se oli kovin shokeraava syytös, josta sain tiedon. Siinä se ilmeisesti käsitteli komission kollegojen jäsentä, että jos oli syytöksiä epäasianmukaisesta käytöksestä, heitä pitäisi tulla virallisesti komission pakeille ja sitten komissio voisi käsitellä asiaa. Sitten kun virallisesti syytös tuli, niin olisi ilmeistä, että se pitäisi lähettää Olafiin, niin tehtiin. Näin kävi. Jatkokeskusteluja ei ollut tätä, olen toistanut koko ajan. Ainoa keskustelu herra Petitin kanssa asiasta oli tämä puhelinkeskustelu. Hän vain selitti tilanteen minulle, että häneltä oli pyytetty neuvoa. Ja minun neuvoni oli, että jos jollakulla on jotain kerrottavaa komissiolle, täytyy sitten kirjoittaa minulle, se kirjataan ja asia hoidetaan asianmukaisesti. Olemme julkistaneet kaikki tiedot kaikista yhteyksistä, joita pääsihteeristöllä oli tupakka-alan edustajien kanssa, jotka asiasta halusivat tietää. Me, meillä ei ole tietenkään tie, rekisteröity kaikista tapaamisista tietoja. Olemme vastanneet jo siihen yhteyteen, joka oli Petitin ja oikeusyksikön kanssa. Siitä, mitä keskusteltiin, minulla ei ole enää mitään lisättävää kysymyslokkeen vastaukseen. Sitten kysymys, että miksi presentaatiota kollegoille lykättiin. Kun luin säännöstä, jotka koskevat pääsihteerin roolia, komission organisointia, komission täytyy koostaa esityslistansa niin, sen mukaan, miten paljon aikaa on käytettävissä ja mitä asioita on käsiteltävänä. Komissio tarkastelee tai tarkasteli potentiaalisesti lainsäädäntöä, josta ehkä keskusteltaisiin kollegiossa samaan aikaan, kun valmisteltiin sitä, että puheenjohtaja menisi Euroopan neuvoston kokoukseen. Ei usein näinkään, mutta ei se harvo, harvinaistakaan ole, että lykätään asioita, jotta sopeudutaan toimielinten toimimisen rytmiin. Joskus parlamentilla on erityinen intressi, joskus ajatellaan, että, että olisi hyödyksi tai haitaksi toisille toisten toimielinten kokouksille Euroopan neuvoston tässä tapauksessa. Se on osa poliittisen agendan hallinnointia kun on 28 ihmisen ryhmä, jolla on paljon asioita joka viikko käsiteltävänä ja keskusteltavana, ja se on yksi tehtävä, että organisoidaan kokoukset. Ja siinä täytyy varmistaa, että asiat tulevat käsittelyyn silloin, kun komissiojäsenillä on tarpeeksi aikaa keskustella niistä vakavasti. Tämä oli sellainen lainsäädännön osa, joka potentiaalisesti olisi vaatinut pitkiä keskusteluja samaan aikaan, kun käsiteltiin asioita, kuten että valmistauduttiin nämä keskusteluihin ja niin edelleen. Se on agendan hallintaa, komissio oli sanonut työohjelmassa sille vuodelle, että se tekisi ehdotuksen sille vuonna ja se teki. Ja se hyväksyttiin tämän komission toimikaudella ja tämän parlamentin toimikaudella vielä. Chair, do you allow me to, to add few things? No, thank you very much. Puheenjohtaja, voisinko lisätä sana sen tähän asiaan? Koska taas totesi, että on totta, että meillä oli kokous oikeusyksikön ja pääsihteerin kanssa syyskuun alussa ja tuossa kokouksessa hahmottelimme loppuun loppuun sitten sen ehdotuksen viimeisen kiistanalaisen kohdan. Ja syyskuu meni tekstin loppuun saattamiseen niin, että poliittinen sopimus saataisiin muotoilluksi oikeustekstiksi. Ja sitten Syyskuun lopussa DG Sanko ja minä itse painostimme kovasti asian etenemistä. Me halusimme tekstin hyväksytyksi ennen joulua, koska me emme halusi, haluaisi, että keskustelu ei käynnistyisi seuraavalla puheenjohtajakaudella, kun taas me tiesimme, että Irlanti hoitaisi asian loppuun hyvin nopeasti, joten me halusimme sen loppuun käsitellyksi joulun mennessä. Ja kun keskustelimme asiasta, Katrin totesi, että olisi hyvä odottaa neuvoston mielipidettä. On aivan normaalia, että pääjohtaja keskustelee pääsihteerin kanssa silloin, kun sisäisiä neuvonpitoja käydään Tämä on aivan normaalia päivittäistä elämää komissiossa. Mutta sitten haluaisin korostaa, että sen jälkeen, kun komissaari Dalli luopui tehtävästään, me huomasimme DG Samkossa, että ei olisi mahdollista käydä yksiköiden välistä konsultointia ja saada tätä tekstiä hyväksytyksi ilman komissaaria, joka vastaisi asiasta. Tämä oli aivan selvää, mutta me teimme yhteistyötä edelleen oikeusyksikön kanssa, koska piti saada käännökset valmiiksi ja halusimme varmistaa, että heti kun uusi komissaari aloittaa virassaan, niin pystyisimme nopeasti käynnistämään yksiköiden välisen neuvonpidon. Ja näin tapahtuisi, tapahtuikin, koska 28. lokakuuta pyysin sitten komissaari Vorgia käynnistämään kyseisen konsultaation ja heti pian komissaari tämän päättikin käynnistää ja kollegio lähti toimimaan ja käännöksetkin saatiin aikaiseksi ennätysajassa, joten TG Samkon tavoite oli siis saada paketti hyväksyttyä joulun mennessä ja siinä onnistuttiin. Much. No, Kiitos kovasti Bart taas jälleen. Krijg, ik, ik versta het antwoord van mevrouw. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minulle ei vieläkään oikein Roa Dein vastaus kelpaa. Hän viittasi yleiseen poliittiseen asialistaan ja on tulossa vaikeita keskusteluja ja komission jäsen, asiasta vastaava komission jäsen ei haluaisi puuttua keskusteluihin, jotka on käynnistetty. No ymmärrän, että näinkin voidaan ajatella, mutta se mitä en voi ymmärtää, se ei liity herra Dalin erottamiseen. Olen kuunnellut nyt Roa Testoria ja ymmärsin sen, mitä sanottiin äh, palveluyksiköiden välisistä kokouksista ja siitä, että lokakuussa sitä ei voitu pitää, koska 15. lokakuuta herra Dali oli pakotettu eroamaan. Mutta tämä eikä rouva Deikään selittänyt sitä, miksi palveluyksiköiden välinen prosessi ja sen käynnistäminen yhdistetään valtionpäämiesten tapaamiseen ja huippukokoukseen. Se, että valtionpäämiehet tapaavat, mitä, minkälaisia poliittisia seuraamuksia voi olla sillä, että samaan aikaan käynnistetään komission sisällä palveluyksiköiden välinen keskustelu? En todellakaan nyt onnistu näkemään tätä yhteyttä. Vielen Frau Gressle. Kiitoksia, Sterva Gressle. Kiitos, että saan vielä puheenvuoron. Sanoitte, että tapaamisten pöytäkirjat pääsihteeristön ja Paroson kabinetin edustajan välillä, että siitä olisi pöytäkirjaa. WHO on suuntaviivat kuitenkin, jotka sanovat selvästi, että tämä olisi ehto, tai että juuri tämä täytyy ottaa huomioon, kun tupakka-alan edunvalvojia tapaa. Miten suhtaudutte siihen, että coachi selitti meille, että kun Sanko pääosasto tapaa tällaisia edunvalvojia, niin tämän, se tapahtuu tämän mekanismin puitteissa ja sitten siitä tehdään avointa. Se, mikä Dallin tapauksessa minua yllätti, olivat nämä kovin lukuisat kontaktit tupakka-alan edustajien ja komissioedustajien välillä. Kysyin itseltäni, että miksi näin on oikeastaan ja miksi näin monia ihmisiä kaikilla tasoilla hoitavat näitä ikuisesti aina samoja asioita. Sitten kysymys, tässä jutussa on koko ajan kysytty, että mikä rooli tupakkasopimuksella on, joka teki tupakkatuotteiden kanssa, siis Olaf teki sen 2004 tupakkafirmojen kanssa. Siinä sopimuksesta voi lukea, että jos tupakkatuotedirektiiviä tiukennetaan, niin se olisi irtisanomisperuste. Sitten, jotka neuvotteluihin osallistuvat, sanoivat myös, että se oli se yksi ehto sopimuksessa, että tupakkatuotedirektiiviä ei tiukenneta niin kauan kuin se on voimassa. 2015 on nyt sitten loppu ensimmäinen sopimus Philip Morrisin kanssa. Mitä harkintoja nyt sitten on tätä tupakkasopimusta pidentää? Ja, film. Niin, kiitos. Rova Day. Thank you. Let me try to explain again. Kiitoksia paljon. Yritänpä selittää nyt uudestaan, miksi komissio hallinnoi nyt tällä tavalla tätä asiakirja-aineistoa ei pelkästään tekemässä ehdotuksen valossa, vaan myöskin ottaen huomioon muut asiat, joita sen ympärillä tapahtuu tällä hetkellä. Komissio haluaa silloin, kun äh, suuria äh, toimielinten välisiä neuvotteluja on tulossa, niin kuin MMF-neuvottelut, niin silloin komissio haluaa saa kiinnittää huomiota sellaisiin asioihin, jotka ovat sillä hetkellä keskustelun alla. Jos olisimme halunneet komission sisäisen lausuntokierroksen tupakkodirektiivistä esimerkiksi Euroopan neuvoston kokousten yhteyteen, niin silloinhan tieto olisi helposti vuotanut komissiosta. Ja koko julkinen agenda sitten huutaisi siitä, että komission sisäinen lausuntokierros on käynnissä ja silloin median huomio kiinnittyy asioihin, joihin ei pitäisi kiinnittyä ennen kuin asiasta on tehnyt tehty päätöksiä ja komissio joutuu vastailemaan kysymyksiin, joihin sen ei pitäisi vielä joutua vastailemaan sen sijaan, että se saisi kiinnittää huomiota niihin poliittisiin seikkoihin, joihin se haluaisi kiinnittää huomiota. Ja erityisesti tupakkatuotedirektiivin ja MFFn kohdalla komissio halusi kiinnittää huomiota siihen neuvottelulinjaukseen, jonka se oli itselleen hahmotellut noita neuvotteluja varten. Ja jälleen kerran olimme tietoisia, että komission työohjelman sitoumus liittyi siihen, että ehdotus saataisiin aikaiseksi vuoden loppuun mennessä. Kollega tässä jo sen teille selostikin, ja se saatiin aikaiseksi. Ja yritin selostaa teille, että tämä on aika normaali toimintatapa komissiossa, koska kansainvälisiä neuvotteluja on käynnissä ja kansallisia neuvotteluja on käynnissä monesti ja monesti parlamentti haluaa kiirehtiä meitä eh, lainsäädäntöehdotuksen suhteen ja senkin me otamme huomioon. Ja sitten otamme huomioon myöskin, miten nämä komission agendan asiat suhtautuvat muihin ulkoisiin asioihin, mutta niillä ei ole mitään tekemistä kuitenkaan eh, ne eivät kuitenkaan ole äh, neuvoston agendan ja julkisen mielenkiinnon sanelemia. Äh, varmaankin on ollut sellainen mm, niin, ei, ei ole ollut minkäänlaista hiljaista äh, tai äänenlausumatonta sopimusta siitä, että tupakkadirektiiviä ei tiukennettaisi sen takia, että tupakkateollisuus on ollut keskustelussa mukana. Kiitos. Aivan kuten Rauha Dei sanoi, niin komissio on jättänyt non-paperin, joka osoittaa, että meidän tulkintamme mukaan uuden tupakkatuotedirektiivin toteuttaminen ei mahdollistaisi sitä, että yhteistyösopimukset voitaisiin keskeyttää, koska täältä löytyy tiettyjä sääntöjä, joiden mukaan lainsäädäntöä täytyy täytäntöön panna – entisen tapaan. Tietenkin uusi lainsäädäntö on etusijalla tupakkasopimuksessa, mutta tupakkateollisuuden kanssa tehty sopimus pysyy voimassa ja haluaisin muistuttaa siitä, että loppupäivämäärä on, se on, se on siirretty vuodesta 2016 vuoteen 2029 ja tämä non peron on käsittääkseni jaettu myöskin tälle valiokunnalle. Ähm, ja, ja, ich muss, äh, hinweisen, dass wir lang... Minun täytyy nyt viitata siihen, että hiljattain tai hiljalleen aika on loppumassa. No, Rova Gressellä oli vielä lisäkysymys. Rova Day ottanut huomioon kysymystä pöytäkirjasta tapaamisesta komission virkamiehen kanssa – että pöytäkirja ei ole, vaikka WHO on suuntaviivat niin vaativat, ja sitten tupakkasopimuksen äh, sen jälkeen, kun se loppuu, niin sen pidentäminen. Um, I'm thought I had answered the question about the minutes. Uskoakseni olin jo vastannut pöytäkirjaan koskevaan kysymykseen ainakin kahdessa tapauksessa, josta olemme raportoineet. Ensimmäinen oli virkamiesteni kanssa ja toinen puheenjohtajamme kanssa – mutta siitä ei minkäänlaisia pöytäkirjoja kirjoitettu, mutta niistä ei myöskään tarvitse pöytäkirjoja kirjoittaa, koska komissio on varmistanut, että se on tietoinen voimassa olevasta sopimuksesta ja että niitä, sitä noudatetaan. Ja tupakkasopimuksesta ei varmaankaan ole mitään lisättävää sen, siihen, mitä olin aikaisemmin sanonut ja sel, selventänyt. Much, vielen dank. Kiitos näistä vastauksista kysymyksiin. Minulla on se vaikutelma, että monet näistä ongelmista meitä työllistävät edelleen. Haluaisin antaa teille aihe aihetta Day siinä mielessä, että mielestäni täytyy vielä miettiä sitä, että miten tulevaisuudessa, kun ajatellaan komission jäseniä, mutta myötä, myös muita korkearvoisia komission virkamiehiä, niin miten heitä myös suojellaan. Koska eihän voi olla, että käytännössä edunvalvojat jopa hyödyttävät, käyttävät hyväkseen tätä poliittisena välineenä, että harjoitetaan äh, sitä, että painostetaan lainsäädäntövalmisteluvaiheessa. Mutta täytyisi kyllä miettiä myös sitä, miten avoimuutta voidaan parantaa. Ja kun tietysti asia on yhteinen, joka niin komissio jakaa, että voidaan parempi korruption torjunta toteuttaa, niin että se todellakin voidaan toteuttaa. Kiitoksia nyt keskeytän kokouksen ja sitten kutsun teidät jatkamaan kello 15. Täällä samassa salissa jatketaan. Kiitos.